Liebe Kolleginnen und Kollegen. No niin, hyvät kollegat, haluaisin avata budjetin valvontavaliokunnan päiväisen kokouksen. Tämä on ensimmäinen valiokunnan kokous tänä vuonna, joten toivotan teille kaikille ja teidän perheellenne tervettä, onnellista, menestyksekästä uutta vuotta. Ja toivotan myös meille menestystä hankalassa työssä Euroopan parlamentissa – aikana, jolloin budjettikriisi raivaa monissa jäsenvaltioissa. valvontavaliokunta tekee tärkeää työtä. Jotkut jäsenet parlamentissa eivät ehkä sitä aina huomaa, mutta me teemme tärkeää työtä siinä, että verovaroja käytetään järkevällä tapaa säästeliästi. Me olemme vastuuvapausmenettelyssä, vuosittaisessa vastuuvapausmenettelyssä, ja vaikka meillä on rutiinit vastuuvapauden osalta, niin tämä on nyt ensi kertaa tapahtuva tapahtuma. Arvoisa korkeaedustaja Ashton, toivotan teidät tervetulleeksi. Vastaatte ulkosuhdehallinnosta Euroopan unionissa ja olemme kiitollisia, että otitte kutsumme vastaan ja että myös olette vastanneet laajoihin kysymyksiimme. Ulkosuhdehallinto on uusi. Se on kasvanut Lissabonin sopimuksen jälkeen. Ja siksi kysymyksiä ehkä on niin paljon täällä valiokunnassa. Me olemme iloisia siitä, että olette täällä ja toivomme, että voimme selvittää useimmat meidän kysymyksistämme. Tervetuloa tänne Me Antaisin teille puheenvuoron, mutta ensin ehkä teitä tai kahvia. Rapporteur. Ich frage den Herrn äh, Berichterstatter, ob er einleitende... Ob er... Kysyisin ensin esittelijältä. Onko esittelijältä, esittelijällä jotain sanottavaa ihan aluksi? Olkaa hyvä. Kiitos puheenjohtaja. Ymmärtäisin asian niin, että ulkosuhdehallinnon vastuuvapaus kuuluu muiden toimielinten alle, joten kollega Janeski olisi tässä oikeastaan vastuuhenkilönä. Oi, oh, there he is. Okay. Ich habe den Kollegen... Ai, anteeksi. Valitettavasti en huomannut teitä, pahoittelen. Herra Janetski, teillä on puheenvuoro, olkaa hyvä. Uh, thank you, Chairman. Uh... Kiitos puheenjohtaja. Aivan aluksi haluaisin toivottaa vieraamme tervetulleeksi ulko- ja turvallisuuspolitiikasta vastaava Catherine Ashton. Täyttäisin tervetulleeksi myös tilintarkastustuomioistuimen edustajat Karel Pinksten ja Baudilio Tome Mugursa. Ensimmäistä kertaa nyt käsittelemme ulkosuhdehallinnon vastuuvapautta ja haluaisin kiittää Parentar Ashtonia siitä, miten täsmällisesti hän ja hänen tiiminsä ovat vastanneet niihin kysymyksiin, joita lähetimme. Kiittäisin myönteisestä rakentavasta lähestymistavasta tähän mennessä. Me arvostamme sitä, että ulkosuhdehallinto suhtautuu vakavasti tähän vastuullisen tehtävänsä. Tietenkin on kuitenkin kysymyksiä, joihin toivoisin vähän lisää vastauksia. Ensinnäkin ulkosuhdehallinnon organisaatiokaaviosta. En ole ihan nyt selvillä siitä, mikä rooli ja mahdollisuus on pääsihteeri Vimontilla, mitkä ovat hänen tehtävät ja vastuunsa. Ehkä voisitte vastata tähän kysymykseen vähän yksityiskohtaisemmin. Kysymyksissä pyysin myös konkreettisia toimia, joiden kautta saataisiin parempaa synergiaa ulkosuhdehallinnon ja DEFCON välillä, samoin kuin ulkosuudenhallinnon suhteissa kansallisiin lähetystöihin. Kiitos vastauksista, mutta toivoisin kuitenkin, että voisitte esittää pari-kolme käytännön tointa, joihin on ryhdytty, jotta voitaisiin huolehtia synergiaeduista näiden yksiköiden välillä. Kysymykseni, joka liittyi itsearviointin, arviointiin, IC noudattamisen edustustojen osalta. Sanoitte, että edustustot, joilla oli ongelmia, ovat nyt korjanneet tämän tilanteen. Olisikohan mahdollista, että teidän yksiköistänne annettaisiin vielä nämä lausumat, jotka puuttuvat? Lisäksi voin täysin ymmärtää, mitä vaikeuksia on hallinnoida hankintoja esimerkiksi ja verotuskysymyksiä erityisesti niissä maissa, joissa on aivan eri käytäntö kuin meillä Euroopan unionissa. Voisitteko antaa meille kuitenkin yksityiskohtaista tietoa siitä, miten ulkosuhdehallinto on pyrkinyt muuttamaan parhaita käytäntöjä? Ja miten on pyritty oppimaan lisää kansallisista lähetystöistä näissä kyseisissä toimipaikoissa. Mainitsitte, että ulkosuhdehallinto on muodostamassa yhteisymmärryspöytäkirjaa Olafin kanssa, jotta voitaisiin tehdä työtä vakaalta pohjalta. Mikään tällainen vakaa pohja on, eli mitä katetaan tuon asiakirjan kautta? Onko olemassa menettely, jolla käsitellään EUMS Intiin liittyviä ongelmia, Inseniin liittyviä ongelmia ja tilannekeskukseen liittyviä ongelmia. Miten näihin valituksiin vastataan? Sanoitte, että näiden tiedustelutuotteiden käyttäjistä on lähinnä kyse. Ja piditte tätä menettelyä sellaisena, että valituksia voidaan käsitellä – kun niitä syntyy. Vastauksena siihen, kun puhutaan EUn erityisedustajista, sanoitte, että Että miten erityisedustaja vastaa omasta mandaatistaan ja miten sellaiset viranhaltijat, jotka tulevat EUn toimielimistä tai yksittäisistä jäsenvaltioista, miten erotellaan EUn virkamiehet tai väliaikaiset virkamiehet? Onko niin, että sellaiset, jotka tulevat EUn toimielimistä tai väliaikaisina virkamiehinä EUn jäsenvaltioista, onko näiden käsittelyssä eroa? Vuoden 2011 budjetin osalta kerroitte meille, että ei ollut mahdollista budjettisitoumusten takia huolehtia tehtävistä niin, ettei olisi siirtymiä vuoden 2012 budjettiin. Meidän pitäisi kuitenkin saada jonkinlainen suuntaa antava laskelma kuitenkin. Voisitteko meille sellaisen antaa? To thank you in advance. Ashton, for your... Lisäksi haluaisin jo ennakkoon kiittää teitä vastauksista näihin kysymyksiin. Kiitos oikein paljon kollega Janetski budjettivalvontavaliokunnan esittelijänä tämän budjetin osan osalta. Hyvä tapa on kai ollut ensin antaa lyhyesti tilintarkastustuomioistuimelle mahdollisuus ottaa kantaa, ottaen huomioon, että korkeaedustaja Ashton joutuu lähtemään täältä kello kymmeneltä. Hänen on ehdittävä lentokoneeseen. Sen jälkeen meillä on mahdollisuus vielä hänen edustajansa Salivonin kanssa keskustella, joten pyytäisin kaikkia puhumaan mahdollisimman lyhyesti. Nyt tilintarkastustuomioistuimen edustaja herra Pinksten, pyytäisin teitä puhumaan lyhyesti ennen kuin edustaja Ashton saa puheenvuoron. Olkaa hyvä. Uh, thank you for the invitation. Kiitos tästä kutsusta ja olen hyvin iloinen siitä, että voin olla paikalla tässä ensimmäisessä tämän tyyppisessä tapaamisessa. <clears throat> Ikään kuin olisimme Berliinissä filmifestivaaleilla. Mutta tämä ei nyt ole varsinainen syy siihen, miksi meitä on täällä kolme paikalla. Tilintarkastustuomioistuimesta kollegani Tomes Muburusa on täällä myöskin paikalla, koska hän oli vastuussa hallintoosuuden tilintarkastamisesta ja herra Fasakas on täällä sen takia, että hän on päätilintarkastaja tässä tilintarkastuksessa, joka tullaan aloittamaan ulkosuhdehallinnon kohdalla. Eli kiitoksia tästä kutsusta ja haluaisin sanoa muutaman alustus sanan ja sen jälkeen haluaisin ryhtyä käsittelemään vuosikertomusta. Ja sitten kolmannessa osiossa haluaisin vetää muutamia johtopäätöksiä. Aivan ensi alkuun minun täytyy sanoa, että olin kovin mielissäni, kun luin sivulta 38 vuoden 2011 toimintakertomuksesta, jonka korkeaedustaja on laatinut, kun siellä sanottiin, että ulkosuhdehallinto saavuttaa lentokorkeuden vuoden 2013 puolivälissä. Tämä on erittäin hyvä uutinen myöskin meidän kannaltamme, jos me tarkastelemme meidän tilintarkastusaikatauluamme. Voidaan vähintäänkin sanoa, että ensimmäiset pari olemassaolon vuotta ulkosuhdehallinnolle ovat olleet tavallaan tulikoe. Meillä oli arabikevät seurauksineen kaikkineen, eli korkea edustaja varmaankin odotti hieman vähemmän intensiivistä alkua tämän instanssin toiminnalle. Oli ryhdyttävä moninkin toimiin, täytyi rekrytoida henkilöstöä ja saada aikaan myöskin toimiva yhteistyösuhde komission pääjohtajiin ja osastoihin. Ja tällä suhteella on suurta merkitystä myöskin meille tilintarkastajina ja kuten jo sanoin luottamuksellisesti korkea edustaja Ashtonille, on erittäin tärkeää, että vastuut aivan erityisesti ulkosuhdehallinnon ja kehitys- ja yhteistyöpääosaston kanssa ovat selkeästi jaettuja ja ymmärrettyjä. Tilintarkastustuomioistuin pitää kiinni siitä, että kehitysavun laatu, sen täytyy pysyä kaikkien kannalta prioriteettina. Ja tässä mielessä voin myöskin viitata siihen, mistä esittelijä Sarneki puhui kysymyksissään. Nyt haluaisin ryhtyä käsittelemään vuoden 2011 vuosikertomusta – Käsittelen sen kahdessa osassa. Ensimmäisessä osassa käsittelen hallintokustannuksia, eli kappaletta yhdeksän vuosikertomuksessa – Tässä teen myöskin huomioita ulkosuhdehallinnosta kappaleissa 925-928. Ja sitten toisessa osiossa käsittelen kappaletta 7, jossa puhutaan ulkosuhteista, avusta ja laajentumisesta, ja se on kappale 7 vuosikertomuksessa. Eli ensin tämä ensimmäinen osa, jossa puhutaan hallinnollisista kustannuksista, siis kappaleesta 9 ja tässä osiossakin on kaksi osaa. Ensimmäinen liittyy henkilöstöhallintoon ja toinen rekrytointiin. Henkilöstöhallinto. Tässä tilintarkastustuomioistuin identifioi kaksi ongelmaa, joihin täytyisi puuttua. Kuten tekstistäkin voitte lukea tässä kappaleessa yhdeksän, jos me tarkastelemme näitä tilastotietoja, niin kuudessa tapauksessa 17 se tieto, jota ulkosuhdehallinto toimitti henkilöstön jäsenten perhetilanteesta, ei ollut päivitettyä ajantasasta ja täten tehtiin perustettumia maksuja kolmessa tapauksessa. Toiseksi määräaikainen henkilöstö, määräaikaisen henkilöstön sopimuksia allekirjoitettiin 3-7 kuukautta sen jälkeen, kun kyseenomainen henkilö oli aloittanut tehtävässään. Ja näin kävi kolmessa kahdeksasta tapauksessa. Sitten julkishankinnat. Tässäkin kaksi kommenttia. Venezuelassa turvallisuuspalveluihin liittyvä sopimus se on ollut olemassa 24 vuotta ilman, että sitä on muutettu lainkaan. Tähän viittaamme kappaleessa 927. Myöskin me huomasimme koko tämän julkishankintaprosessin kautta eh, heikkouksia turvapalvelujen eh, tarjoamisessa kolmessa tapauksessa viidestä. Eli tässä kommentit tässä kappaleessa yhdeksän. Sitten siirryn kappaleeseen seitsemän, ulkoinen toiminta ja laajentuminen. Ja samaan aikaan kommentoin myöskin vuosikertomusta toimista, joita rahoitettiin kahdeksannesta, yhdeksännestä ja kymmenestä kehitysrahastosta. Eli käsittelen nämä yhdessä. Kuten jotkut kunnianarvoista jäsenistä muistavatkin, hiljattaessa kuulemisessa Piipalksin kanssa käytin ähm, ma- hyväkseni mahdollisuutta kommentoida äh, kappaleita tässä äh, vuoden 2011 vuosikertomuksessa sekä liittyen kappaleeseen seitsemän että kehitysrahaston kappaleisiin siltä osin, kun ne liittyvät budjettiin, ja nämä pätevät myöskin ulkosuhdehallintoon. Kuten me tiedämme, EUn avun ohjelmointi kumppanuusmaille, eh, se tehdään ulkosuhdehallinnon ja DEVCON toimesta. Ja tässä prosessissa kategoreittain avun määrät eh, määritellään ja myöskin mekanismit määritellään. Ja osittain tämä tapahtuu budjettituen kautta. Ja jälleen kerran haluaisin painottaa sitä, kuinka suuria riskejä liittyy budjettitukeen. Teen tämän hyvin lyhyesti. kappaleissa seitsemän on kaksi kappaletta ja kaksi kappaletta tässä EDF-kertomuksessa ja viittaan näihin lyhyesti. Ensinnäkin budjettitukea annetaan usein maille, joissa julkisen talouden hallintajärjestelmät ovat heikkoja. Ja tämä on se, mitä nyt tässä vähintään tulee mainita. Ja sanon tämän hyvin varovaisesti. Ja toiseksi tilintarkastustuomioistuimen toiminta pysähtyy jossakin vaiheessa, siinä vaiheessa kun varat on siirretty kumppanimaan valtiovarainministeriölle. Ja kolmanneksi budjettitukeen liittyvät säännökset, niissä on paljonkin tulkinnan varaa sen suhteen, mikä on hyväksyttävää ja mikä ei. Eli ennen kuin vedän johtopäätökseni, niin haluaisin sanoa, että meidän tulisi todellakin miettiä sitä, ovatko nämä otettavat riskit eurooppalaisen veronmaksajan kannalta hyväksyttyviä, koska monet niistä maista, jotka saavat budjettitukea, niissä joko julkisena talouden hallintojärjestelmät ovat heikkoja tai näissä maissa on laajaperäistä korruptiota ja petosta. Ja nyt sitten johtopäätökseni Kuten alussa, niin alussa jo sanoin, herra Fasakas äh, on henkilö vastuussa ulkosuhdehallinnon tilintarkastuksesta. Ja koska nyt äh, lentokorkeus saavutetaan tämän vuoden puolessa välissä, niin äh, nämä saattavat sopia hyvinkin yhteen. Eli toivon mukaan me pääsemme tilintarkastuksessamme päätökseen ennen toimikauden päättymistä. Ja sitten toinen johtopäätökseni, jos teillä on kysymyksiä tilintarkastustoimistomille liittyen kappaseen yhdeksän, niin älkää epäröikö, hyvä espanjalainen kollegani Tome Muguruza on valmis vastaamaan kaikkiin kysymyksiin. Kiitos. Uh, Oikein paljon kiitoksia herra Pinkston tästä Euroopan tilintarkastustuomioistuimen lausumasta. Nyt mielestäni voisimme käyttää mahdollisimman hyvin hyödyksemme ajan, joka meillä on jäljellä, joten pyytäisin teitä, korkeudustaja Ashton, käyttämään puheenvuoronne antamalla lisävastauksia ja sitten annamme puheenvuoron ryhmien edustajille. Ashton, teillä on puheenvuoro. Kiitos oikein paljon, herra puheenjohtaja. Luvallanne Pidän ensin alustuspuheenvuoron, niin sitten vastaan näihin yhdeksään kysymykseen, joita esititte, edustaja Renetski, ja sitten viittaan tilintarkastuomioistuimen puheenvuoron. Ensin haluaisin sanoa, että olen todella tyytyväinen siihen, että voin olla täällä tänä aamuna. Ja olen hyvin kiitollinen teille, herra puheenjohtaja, valiokunnalle siitä, että mahdollistitte tämän kokouksen, kun minulla on aika hankala aikataulu. On hienoa, että olemme voineet jo ajoissa vastata 137 kysymykseen, niin monta niitä taisi olla. Mielelläni jatkan tätä vuoropuhelua sekä täällä että tietenkin tämän kokouksen ulkopuolella. Haluaisin sanoa myös, että olen hyvin iloinen siitä, että voin olla täällä, koska minä haluan teiltä myös ajatuksia panosta, kun me pyrimme – nyt vakauttamaan hallintoa, taloushallintoa ja järjestelmiä, joiden pitää olla tarkoitukseen oikein sopivia ulkosuhdehallinnon osalta. Me tarvitsemme riittävää joustavuutta hyvin haasteellisissa toimintaolosuhteissa. Ei ainoastaan ajatellen dramaattisia muutoksia naapuruusalueillamme, mutta ajatellen myöskin niitä talousoloja, joissa nyt työskentelemme ja tietenkin ottaen huomioon kentällä tehtävän työn haastavat olosuhteet. Olen aivan vakuuttunut siitä, että tarvitsemme yhteistyötä. Meidän täytyy käyttää parhaalla mahdollisella tavalla rajalliset varat, jotta päästään Lissabonin sopimuksen asettamiin tavoitteisiin. Todella arvostan sitä, että Euroopan parlamentti on jatkuvasti tukenut meidän yksiköitämme, kun kehittelemme työtämme. Puheenjohtaja ja muut ovat viitanneet vastaukseen siihen, mitä kutsutaan arabikeväänä, miten vastataan vahvistettuun naapuruusyhteistyöhön, siihen, että on luotu uusi task force, jotta Euroopan parlamenttikin voi olla työssä mukana, kun tuetaan taloudellista ja poliittista muutosta. Se, miten voidaan vastata kriiseihin silloin, kun niitä tapahtuu, erityisesti ajatellen Somaliaa, Afrikan sarvea ja nyt Sahelin aluetta ja tietenkin myös Syyrian dramaattisia tapahtumia. Meidän pitää voida vastata nopeasti muutoksiin, joita tapahtuu kautta maailman. Näiden tässä Burmaa Myanmaria esimerkiksi. Ja sitä vankkaa sitoumusta, joka meillä on lähi -idässä. Meidän johtajuutemme keskusteluissa Iranin kanssa ja neuvotteluissa Belgradin ja Pristinan välillä tällä hetkellä – rakenteellisempi sitoutuminen keskeisiin kumppaneihin, kun teemme yhteistyötä, jotta voidaan vastata ongelmiin, joita kaikki kohtaamme. Uudet ihmisoikeuspuitteet. Ne on nähtävä kaikissa yhteyksissämme, suhteissamme kaikkiin maailman valtioihin. Tämä lista pitenee jatkuvasti. Voisin tehdä, esittää esimerkkejä paljon, mutta olen jatkuvasti vakuuttunut siitä, että Euroopan unioni, sen yksiköt – sen politiikka voi antaa lisäarvoa ulkosuhteillemme. Ja tämä kaikki rakentuu sen varaan, että voidaan luoda yhtenäistä lähestymistapaa ja näin voidaan yhdistää se, mitä meillä on yhteisössämme. Yhteisen turvallisuus- ja puolustuspolitiikan luominen, samoin kuin se, että käytetään välineitä, joita on kansallisella tasolla jäsenvaltiossa, niin ettei tehdä kaksinkertaista työtä, vaan lisätään lisäarvoa siihen, mitä jäsenvaltioissa jo tehdään. Erityisesti näissä taloudellisissa oloissa jäsenvaltiot yhä enemmän kääntävät katseensa ulkosuhdehallinnon puoleen. Erityisesti ajatellen 141 edustustoa, joita meillä on kautta maailman. Totta kai on tunnustettava että meihin liittyy samat budjettipaineet, talouspaineet. Me pyrimme toimimaan hyvin kurinalaisesti, käyttämään niitä resursseja, joita meille aluksi annettiin mahdollisimman hyvin. Ne on siirretty neuvostolta ja komissiolta. Me olemme hoitaneet kaksi screening-tehtävää, joiden kautta on pyritty lisätehokkuuteen, katsottu, että ei ole rinnakkaisia tehtäviä, päällekkäisyyksiä – myös edustustojen kanssa. Ja sitten ulkoasiain ministereiden, puolustusministereiden, kehutusministereiden, neuvostojen puheenjohtajuus, samoin kuin kaikkien kyseisten neuvostojen työryhmien. Ja toisen tämän harjoituksen kautta päästiin pidemmälle niin, että muutettiin tehtäviä niin, että meitä on enemmän kentällä siellä edustustoissa – ei niinkään päämajassa ikään kuin. Tiedätte, että olosuhteet ja työtehtävät ovat erilaiset kuin komission edustajilla. Meidän henkilöstömme jää paikalle myös silloin, kun on turbulenssia, kun on kriisi käsillä. Ja tällä on tietenkin vaikutus ennen kaikkea, kun ajatellaan, että meidän henkilöstömme pitää voida turvallisesti siellä toimia. Meidän pitää voida siitä henkilöstöä paikalle ja sieltä pois, hyvin nopeasti toimia tilanteissa, joissa ei ole pankkeja tai muita toimielimiä, kun ihmiset työskentelevät vaikeissa oloissa vaikeina aikoina. Joten meillä pitää olla erittäin hyvät toimivat taloushallintojärjestelmät. Me olemme oppineet parhaista käytäntöistä. Me olemme saaneet paljon tukea sisäiseltä tilintarkastukselta ja komissiolta. Hyvä yhteistyö meillä mielestäni on tilintarkastustuomioistuimen kanssa. Mielelläni kävin siellä ja me saamme me yhteistyö, yhteisymmärryspöytäkirjan solmittua Olafin kanssa. Mutta meidän pitää vielä keskittyä siihen, että nähdään ulkosuhdehallinnon erityispiirteet. Niihin liittyy esimerkiksi se, että edustustoissa on rinnakkaiset EUn komission ja ulkosuhdehallinnon budjetit, rahavirrat. Meidän pitää ajatella sitä, miten on lähetettyjä diplomaatteja – jäsenvaltioista. Me olemme lähestymässä tuota yhden kolmasosan tavoitetta. Tämä on ollut tärkeää yhteistyössä jäsenvaltioiden kanssa ja se on vaikuttanut voimakkaasti meidän toimintakulttuuriimme. Ulkosuhdehallinnon menestys on kuitenkin hyvin riippuvaista siitä, että saadaan tukea myös muilta toimielimiltä, parlamentilta, kun ajatellaan minun julkilausumaani poliittisesta toiminnastanne, komission kun ajatellaan johdonmukaisuutta ulkopolitiikassa. Ja tämä koskee erityisesti taloudellisen avun antamista ja ajatellen sitä, miten käytetään hallintokuluja ja miten hallinnoidaan monia komissionkin virkamiehen edustustoissamme. Joten lopuksi haluaisin painottaa sitä, että työ on käynnissä. David O'Sullivan on vuosittaisessa toimintakertomuksessaan vahvistanut sen, että pyritään järkevästi hoitamaan ulkosuhdehallinnon budjettia. Tilintarkastustuomioistuimelta on saatu hyviä kommentteja vuoden 2011 budjetin toteutumisesta ja me toimimme näiden tehtyjen ehdotusten pohjalta. Toivon ennen kaikkea, että näin keskustelumme lähtevät liikkeelle, kun pyrimme huolehtimaan siitä, että Euroopan veronmaksajat voivat luottaa siihen, että ulkosuhdehallinto – tarjoaa hyvää palvelua hyvään hintaan ja voi olla varma siitä, että aina tiedetään, mitä varoilla tehdään, missä varat menevät. Ja että te, kun teillä on aivan erityinen vastuu tässä, ymmärrän sen. Tärkeää on, että te luotatte siihen, että me olemme valmiita kuuntelemaan teitä, olemme valmiita hyödyntämään teidän osaamistanne. Ja me olemme totta kai tilivelvollisia. Luvallinen puheenjohtaja haluaisin viitata muutamaan kysymykseen, jotka tulivat esiin. Edustaja Janetskin puheenvuorossa näin ehkä muiden ei tarvitse kysyä. Yhdeksän kysymystä esititte, yritän vastata nopeasti. Organisaatiokaavio, hallintokaavio alun perin. Pääsihteerin keskeisin vastuualue on siinä, että hän tukee ulkoasian neuvostoa. 27 ulkoministeriä yhdessä pyrkii näin koordinoimaan työtä minun puheenjohtajuuteni alla. Lisäksi hän huolehtii keskeisistä kysymyksistä. Tällä hetkellä hän on esimerkiksi hyvin sitoutunut Syyriassa tehtävään työhön. Ja hän matkustaa noston puheenjohtajan kanssa Egyptiin lähiviikkoina esimerkiksi. Hän huolehtii myös siitä, että strateginen johdonmukaisuus toteutuu. Hän seuraa tätä David O'Sullivanin kanssa hyvin tarkasti. Siis kaikki aspektit kaikilla tapaa, hallinto, rahoitus, henkilöstö ja se, miten kehitellään strategia, minkälaiset ovat neuvoston päätelmät, jotka ovat niin tärkeitä, kun kehitellään neuvoston roolia, ulkosuulihallinnon roolia mutta myös yhteiskomission varapuheenjohtajan roolin ja niin edelleen. Eli tällainen kaiken kattava käsitys. Sitten yhteistyö Devkon kanssa. Annan tässä esimerkin. Afrikan sarvien on mielestäni hyvä esimerkki siitä, että on luotu tämä rooli ja tämä ulkosuhdehallinto. Se on mahdollistanut ensimmäistä kertaa sen, että saadaan mukaan ihmisiä eri toimielinten eri osista. Niitä, jotka ovat mukana sotilaallisissa toimissa, niitä, jotka ovat mukana humanitaarisen avun jakamisessa, kehitysavussa, projekteissa, jotka ovat Somalian tulevaisuuden osalta niin ratkaisevan tärkeitä. Ja sitten toiset tekevät työtä, jotta saadaan turvallisuutta meriliikenteeseen, ei ainoastaan Somalian edustalla, vaan kaikkialla. Niille, jotka pyrkivät löytämään nuorille miehille jonkun vaihtoehtoisen uran merirosvouden sijaan. Eli kaikenlainen toiminta. Tässä DEVCO ja ulkosuudenhallinto ovat ratkaisevan tärkeitä kumppaneita. Meidän on tehtävä yhteistyötä kentällä, mutta myös Brysselissä toimielimissä. Voisin esittää pari 30 muuta esimerkkiä, mutta tästä synergiasta on kyse siinä, mitä me teemme. Jokainen toimii oman mandaattinsa turvin, mutta niin, että yhdessä pyritään kehittelemään sitä työtä, jota me teemme, jotta se olisi tehokkaampaa. Kansallisten lähetystöjen kanssa myös ne maat, jotka toimivat siellä alueella. Afrikan sarvi vielä esimerkkinä. Kun oli Mogadishussa elokuussa, teimme yhteistyötä kaikkien jäsenvaltioiden edustajien kanssa, jotka siellä olivat. Keniassa, Somaliassa kehitellen Atalanta, missiota esimerkiksi, niin että oli riittävästi mahdollisuuksia valvoa merirosvoutta merillä, tehdä yhteistyötä jäsenvaltioiden kanssa paljon samojen periaatteiden pohjalta – koordinoiden synergiaetua etsien. Jos kysytte lähettiläiltä sieltä, jäsenvaltioiden lähettiläiden mielipiteitä, niin poikkeuksetta kaikki varmasti sanovat, että Afrikan sarvi on tässä hyvä esimerkki. Monia muitakin esimerkkejä on, mutta halusin esittää tämän yhden. Ja sitten nämä luvut kahdeksan edustuston johtajan osalta. Voitte toki saada nämä luvut, parhaat käytänteet ja se, että opitaan kansallisista lähetystöistä. Totta kai olen jälleen pyrkinyt alustuspuheenvuorossani esittämään sen, että saadaan sen eh, hyvin arvostettuja diplomaatteja jäsenvaltioista, jotta voidaan hyötyä heidän osaamistaan. Edustustojen johtajien yhteistyö on hyvin tärkeää. Lisäksi se, että otetaan vastaan haasteellisia tehtäviä, katsotaan kaikkia niitä kysymyksiä, joihin pitää puuttua. Eli tärkeää on se, että meillä on henkilöitä komissiosta, neuvostosta, jäsenvaltioiden diplomaattikunnasta. Ja on hyvin mielenkiintoista nähdä, minkälainen fuusio tässä tapahtuu erilaisesta osaamisesta, perinteistä kokemuksesta. Toivon, että näin opimme paljon samalla pitäen kiinni hyvistä käytänteistä, joista Euroopan unioni on tunnettu. Olaf tämä vakaa pohja. Tiedonvaihdosta on kyse siitä, että huolehditaan sitä, että asiakirjoihin on pääsy. Se, että meillä on standardinomaiset suhteet Olafin, tällainen toimielinten välinen suhde Olafin. Toivon, että voitte nähdä tämän ja pitää sitä hyvänä. Tiedekeskuksen osalta tässä ei ole ollut ongelmia. Käsittääkseni vastasimme siihen. Se, mitä tilannekeskuksen osalta tapahtuu, on, että me olemme siellä joka päivä kellon ympäri saadaan sieltä tietoa siitä, mitä tapahtuu koska tahansa. Minun voidaan ottaa yhteyttä ajatellen kriisejä, hätätilanteita, mutta myöskin jatkuvaa tietoa, jota saadaan tänä aamuna esimerkiksi olen pyytänyt erityisraportteja siitä, mitä tapahtuu Kristinassa ja Belgradissa, kun valmistelen seuraavaa vuoropuhelua kyseisten pääministerien kanssa. Hyvin tämä toimii, ei siellä ole ollut ongelmia. Hyvin läheistä yhteistyötä on tehty minun kanssani, johtajien kanssa, läheisemmässä yhteistyössä kuin mitä aikaisemmin on tapahtunut. Eli määräaikaiset virkamiehet tässä ovat yhtä kuin jäsenvaltioiden diplomaattikunnan edustajia. Annamme tuorempia tietoja vuodelta 2012 mahdollisimman pian. Voin ymmärtää, miksi omalta kannalta ne haluaisitte nämä tiedot vähän nopeammin. Ymmärrän hyvin. Päättäisinköhän puheenvuoroni tähän vai? No, tuossa olivat kaikki esittelijän kommentit. Halusin sanoa muutaman sanan herra Pinkstenin raportista. Kiittäisin teitä ja kollegoita työstä, jota teette. Mielestäni oli tärkeää ja mukavaa minun käydä tilintarkastustuomioistuimessa. Me olemme nyt hoitaneet tuon ongelman, joka liittyi henkilöstön perhesuhteisiin. Ja määräaikaisen henkilöstön osalta olemme sanoneet, että aluksi siinä meni pidempään. Minä allekirjoitin papereita päiväkausia, kun ei ollut ketään muuta kuin minä allekirjoittamassa ja paljon oli tehtävä, että saatiin työ liikkeelle. Nyt tämä on korjattu, kun meillä on kunnolliset, kunnolliset työolot. Pahoittelen sitä, että ihmiset eivät saaneet sopimuksiaan ajoissa. Budjettituesta käymme jännittäviä keskusteluja, kun kävin Luxemburgissa siitä. On eriäviä kantoja. Esitän kantani hyvin lyhyesti ja sitten päätän puheenvuoroni siihen. On monia maita, jotka sanovat, että me tarvitsemme apua, jotta voidaan rakentaa hallituksen kapasiteettia toimia itsin. Itse terveyspalvelut, koulutus, oikeusjärjestelmä ja niin edelleen. Ne sanovat, että kun toimitaan hallituksen ulkopuolella, annetaan rahaa kansalaisjärjestöihin ja hankkeisiin. Se on hyvää työtä ja tärkeää, mutta silloin ei auteta koskaan hallitusta tekemään parempaa työtä tuota virallista puolta. Tässä on tasapainoteltava, koska määritelmän mukaan monet maat, jotka haluavat budjettitukea, eivät omaa sitä kapasiteettia, jota meidän mielestämme pitäisi olla. Te olette aivan oikeassa siinä, että meidän täytyy hyvin selkeästi sanoa, miten tätä työtä tehdään, ja siksi tuo syyskuinen suuntaviiva asiakirja vuodelta 2012 tuo esiin tuon avoimuuden, tilivelvollisuuden paremmin ja tehdään yhteistyötä paremmin muiden maiden kanssa, jotka myötä, myös antavat budjettitukia. Niin, että EUn jäsenvaltiot kaikki tekevät samantyyppistä työtä, että tuota kapasiteettia tehdään paljon. Pakistan, Afganistan, näiden maiden osalta on valtavia haasteita. Olen puhunut heidän kanssaan pitkään siitä, mitä se tarkoittaa, että haetaan tätä apua, miten sitä käytetään. Tietenkin on huolehdittava siitä, että varat käytetään kunnolla. Tässä on kyllä monia kysymyksiä, mutta meidän pitäisi pyrkiä edelleen käyttämään budjettitukea, auttamaan näitä maita kehittämään omaa kapasiteettiaan. Puitteissa me olemme hyvin tietoisia siitä, että meillä on oltava tietyt takeet siitä, mihin varoja käytetään. Kiitos. Kiitos oikein paljon korkea edustaja Ashton näistä vastauksista. Nyt ensimmäinen keskustelukierros ja rajan puheajan tiukasti kahteen minuuttiin. Jokainen ryhmä saa näin mahdollisuuden esittää kysymyksen. Inge Gressle ensin EPP-ryhmän nimissä, sitten asia D-ryhmä. Kukahan puhuu? Edustaja Kalven. Selvä. Paljon kiitoksia. Parita Rashton. Minä haluaisin sanoa, että ulkosuhdehallinnon – luomi sen yhteydessä olemme saaneet paljon enemmän avoimuutta kuin koskaan aikaisemmin. Se ei ole ehkä ihan kiitosta vain ulkosuhdehallinnolle. Me olemme hyvin tarkkana silloin, kun ulkosuhdehallinto luotiin budjettivaatimusten osalta. Eli me olemme kyllä selkeästi saaneet enemmän tietoa kuin aikaisemmin. Tälle asialle haluaisin antaa nyt tunnustusta. Myös toimille Smart Savings-aloite esimerkiksi. Haluaisin todella sanoa, että se on tärkeä kiitoksen arvoinen aloite. Se on ollut meille tärkeä. Maltillisen tyytyväinen olen siihen, minkälaisia vastauksia näihin kysymyksiin me saatiin. Kyllä on tärkeää tietää, mitä kustannuksia syntyy, kun on 8800 työnhakijaa, 1800 työpaikkahaastattelua. Tämähän on valtava työtehtävä. Ja sitten kun 181 paikkaa vain on täytetty, niin tässä on kyllä ihan valtava tuo hakijaprosessi. Tässä on ongelmana ehkä vähän se, miten poimitaan rusinat pullasta jäsenvaltioiden osalta, kun ajatellaan, että 40 prosenttia lähetystöjen edustustojen henkilöstä tulee jäsenvaltioista. Oikeastaan ajateltiin kolmannesta. Ja sitten henkilöstön osalta, joka ei ole kolmansissa valtioissa siellä paikalla. Kyllä tässä tarvittaisiin tukea, jos olette sitä mieltä, että jotain voitaisiin tässä tehdä. Tiedonvaihto jäsenvaltioiden kanssa kolmesta maista. 131 kysymykseen, kysymykseen vastaatte, että ongelmia ei ole. Mutta kun minä puhun edustajien kanssa, näyttelijöiden kanssa, sanotaan, että – aina ei saada sitä tietoa jäsenvaltioita, joita halutaan. Eli miten me voisimme nyt auttaa teitä tässä? Ja sitten Meksikon osalta tuo, miten monta johtajaa siellä on, tuo on nyt vitsi. Eli me tarvitsemme kuitenkin päämajaan nyt paremmat henkilöstöolot, jotta voidaan vertailla tätä muihin toimielimiin, mitä tulee juuri johtotehtäviin. Kiitos paljon edustaja Gressle. Kollega Kalfin, asiaderyhmästä kaksi minuuttia pyydän. Uh, uh, uh, Kiitos puheenjohtaja. Haluaisin kiittää Roa Ashtonia näistä hyvin kattavista vastauksista moniin kysymyksiin. Minulla on kaksi kysymystä, jotka liittyvät koordinaatioon kentällä toimivien johtajien ja muiden kanssa. Ensin sanoitte, että Somaliassa, mutta myöskin muissa tapauksissa teillä on hyvät mekanismit, joilla koordinoidaan toimintaa muiden toimielinten ja esimerkiksi DEFCON kanssa. Ja esimerkiksi minä ottaisin tähän mukaan myöskin hätäavun, mutta siis tässä puhutaan myöskin muista toimijoista. Mitä pitäisi tapahtua, jotta tästä tulisi standardi, eikä ainoastaan mainittaisi näitä, näitä hyvinä esimerkkeinä, koska usein täydentävyys, siitä saadaan valtaisaa lisäarvoa ulkosuhdehallinnolle. Toinen kysymys liittyy yhteyteen ulkosuhdehallinnon ja kansallisten diplomaattiosastojen kanssa – te olette jo melkein tämän neljänneksen saaneet komennetusta virkamiehistä aikaiseksi. Ja haluaisin tietää, että onko tämä työntekijöiden lähettäminen komentamiskäytäntö. Tiedän, että on jäsenvaltiot, jotka eivät halua lähettää virkamiehiään budjettisyistä ulkomaille. Tuleeko se toimimaan tulevina vuosina, nyt kun otetaan huomioon, että kansallisella tasolla budjetteja leikataan? Ja lopuksi onko suunnitteilla jotakin uutta, jotta kansallisten diplomaattipalvelujen työ saataisiin konsolidoitua esimerkiksi konsulipalvelujen suhteen, edustuksen suhteen, sen suhteen, että varoja käytettäisiin eh, tehokkaammin hyväksi, jotta saataisiin aikaan todellisia synergioita ja lisäarvoa tämän ulkosuhdehallinnon työn kautta. Paljon kiitoksia erityisesti, että piditte kiinni puheenjohtajasta ALDE-ryhmästä, kollegas Kulakakis. Kiitos puheenjohtaja, kiitos Paranitar Ashton teidän alustuksestanne sitä että olette täällä. Puhun lyhyesti kahdessa minuutissa. On katettava monta aihetta. Käsittääksemme teidän työnne. Sitä huolehditaan 141 edustustosta. Se on hankala tehtävä, kun on katsottava työtä, jota aidosti tehdään kaikkialla maailmassa ja haluaisin mielelläni auttaa tässä tehtävässä. Vastauksissa kysymyksiimme on selvästi käynyt ilmi, että ei ole ongelmia tai epäsäännönmukaisuuksia. Tämä tarkoittaa kyllä, että ihmiskunta on muuttunut selkeästi ulkosuhdehallinnon syntymän kautta. Tai sitten on ongelmia, mutta meillä ei ole vielä sopivia menettelyitä. Ja tämä on ehkä todennäköisempää, kuin uudesta palvelusta on kyse. On kyse ihmisistä, jotka toimivat kaikkialla maailmassa. Periaatteessa toimivat yksin. Kaksi yksityiskohtaisempaa kysymystä. Neuvottelumenettelyt, joita hankintojen yhteydessä käydään, kun puhutaan hankinnoista alle 60 000 euron. Tämä on erittäin suuri summa, erityisesti näissä maissa, joissa toimitaan. Hyvin paljon voidaan tällä rahasummalla ostaa, eli voitaisiinko ajatella, että näitä neuvottelumenettelyitä olisi vähän vähemmän. Ja sitten edustustojen johtajien asunnot vaihtelevat kyllä kovasti. 274 Hongkongissa ja 710 Jamaikalla, eli tämä pienen kokoinen palatsi oikeastaan. Ja vuosittaiset sopimukset tai kymmenenvuotiset, eli voisitteko katsoa, miten tämä asuntoasia on hoidettu. Ja sitten pieni seikka vielä, voitaisinkohan luoda jonkinlainen erityispalvelutarkastaja ehkä, joka voisi auttaa teitä ja vähän kannustaa lisää ihmisiä siihen, että vähän tarkemmin käytettäisiin meidän veronmaksajimme rahoja. Tällainen etuustarkastaja samantyyppisesti kuin useissa ulkoministeriöissä on. Paljon kiitoksia, kollega Skulakakis. En näe vihreiden kollegaa, onkohan tämä totta. Sitten ECR, Reiping. Thank you. For two minutes, please. Yes. Kaksi minuuttia pyydän. Uh, thank Kiitos, kyllä. Kun teidät nimitettiin ulkosuhdehallinnon johtoon. Te puhuitte budjettineutraaliudesta ja kuitenkin kaksi kertaa olette pyytäneet lisäyttä, lisäystä 5,3 prosenttia vuonna 2010 ja nyt viimeksi 4 prosenttia. Eli minun kysymykseni oli, miksi budjettineutraalius lensi ikkunasta ulos? Ja sitten minun ehdotukseni olisi liite sopimukseen, joka mahdollistaa e, ulkosuhdehallinnolle sen, että se lähettää työntekijöitään lomalle. Nämä ovat korvauksia kovasta työstä ja vaikeista työolosuhteista. Nämä henkilöt saavat myöskin muita palkan mukautuksia tällaisten tehtävien suorituksesta ja tämänhetkisessä tilanteessa jäsenmaissa nämä ehkä saattavat vaikuttaa hieman liian anteliailta. Olen myöskin ollut ymmärtävi, ymmärtävinäni, että tämä fuusio on johtanut siihen, että byrokratia on, siitä on tullut kovin raskasta, virkamiehiä tulee ja menee ja epäluottamusta on syntynyt, eli en tiedä, onko ulkosuhdehallinnolla henkilöstöhallintoasiat hallussaan mutta koska tunnen herra O'Sullivanin jo aikaista yhteyksistä, niin olen kyllä valmis korjaamaan käsitystäni. Niin sitten Pinkstenin huomio budjettituesta. Minä kritisoin budjettitukea kovasti. Tässä on kysymys enemmänkin tuen määrästä eikä laadusta. Ja esimerkiksi Tunisiassa Benali sai 60 miljoonaa budjettitukea ennen kuin hallitus kaatui ja Mubarak sai 100 miljoonaa budjettitukea, eli naapuruuspolitiikka ja budjettituki ovat jossakin mielessä romahtaneet ja meidän täytyy tarkastella uudelleen tätä ilmiötä. Kiitos kollega Epping, että piditte kiinni puheenjohtajasta. EFD, edustaja on kaksi minuuttia pyydän. Thank you, Chair. Kiitos puheenjohtaja. Ashton, kun ulkosuhdehallinto luotiin, keskusteltiin siitä, korvaisiko ulkosuhdehallinto kansalliset lähetystöt. Mielestäni tätä kohtaa ei koskaan oikein selvitetty ja tänä päivänä nähdään oikeastaan, että EUn budjettia on kasvatettu ja tätä kautta saadaan esimerkiksi tällaisia tuloksia, että sanotaan, että on voimakkaammin sitouduttu Lähi-Itään. Tämä on kyllä valtava kustannus, kun ajatellaan tätä tulosta. En suhtaudu nyt kriittisesti, kun totta kai kyse on ensimmäisestä arviointivuodesta, mutta samalla tilanne on hyvin hankala useissa jäsenvaltioissa, joten ihmiset katsovat tätä varmasti hyvin tarkkaan. Kysymykseni on oikeastaan seuraava aikooko ulkosuhdehallinto korvata jäsenvaltioiden lähetystöt vai ei? Minä henkilökohtaisesti en sitä puolla, mutta haluaisin tietää teidän vastauksenne tähän kysymykseen. Toinen kysymys on se, jos näin kävisi, että ulkosuhdehallinto korvaisi kansalliset lähetystöt, niin miten ulkosuhdehallinto hoitaisi kansallisia ongelmia, konflikteja, joita esimerkiksi Espanjalla voi olla Gibraltarin osalta tai muita tämän tyyppisiä kysymyksiä. Voisitteko antaa vähän tähän kysymykseen vastauksia? Kiitos paljon. Onko täällä Guen edustaja, joka haluaisi käyttää puheenvuoron? Jos ei, niin sitoutumattomien osalta herra Erenhausen, kaksi minuuttia. Kiitos kolme kysymystä kolmeen eri alaan. Ensin tiedusteluyhteistyöstä – Totta kai tarvitaan tiedustelupalveluiden välille yhteistyötä. Olen myös sitä mieltä, että tätä yhteistyötä voitaisiin laajentaa Euroopan tasolla, mutta pyytäisin kuitenkin, että huolehditaan parlamentaarisesta valvonnasta tietenkin myös budjetin osalta. Kysymykseni teille, mitä mieltä olette siitä ehdotusta, että jokaisen osan kohdalla annettaisiin oma budjetti kohtansa. Ja sitten turvallisuusluokitellut asiakirjat, että se, että toiminta kertomuksessa voisitte kertoa, miten paljon on, on asiakirjoja luokiteltu salaisiksi, mistä niitä on saatu, kuinka paljon ja niin edelleen. Tämä on kysymys, johon vastasit jo kerran parlamentin kysymyksen yhteydessä, mutta olisi ehkä hyvä, jos tämä voitaisiin julkaista vuosittaisessa toimintakertomuksessa myös. Ja sitten lähetystöjen edustustojen työntekijöiden asumiskustannukset. Minä katsoin, mitä tässä kertomuksessa vuodelta 2011 on, ja teillä on nyt sopimuksia 66 miljoonaa euroa makrosopimusten osalta. No, yksittäisillä sopimuksilla on erilaisia pituuksia, mutta pitäisikö meidän laskea sen varan, että vuonna 2012 allekirjoitetaan sopimuksia saman suuruisina lukuina. hän on kustannuksia Hongkongissakin 20 000 kuukausittain, mutta mitä näihin asumiskustannuksiin on sisällytetty? Onko turvallisuuspalvelut siellä mukana minun käsittääkseni? Myös henkilöstöä tarjotaan edustustojen johtajille, henkilökuntaa. Ovatko nämä kulut siellä mukana? Ja vielä, onko teillä omia sisäisiä sääntöjä näiden asuntojen osalta? Eikö maksimimäärää pitäisi leikata sen osalta, mitä asuminen voi maksaa? Kiitos paljon kollega Ehrenhauser, kiitos paljon kaikki kollegat tästä kysymyskierroksesta. Minulla olisi pieni kysymys tässä lopuksi. Tiedämme, että hallintojohtaja Salivanilla on paljon tehtäviä nyt. Kuulimme, että hän on myös vastuussa ilmeisesti jostain alueesta – No Ashton, onko nyt tarpeen kuormittaa näin paljon hallintojohtaja ja Ehkä voisitte antaa vähän lisätietoa siitä, miksi tämä lisävastuu on hänelle annettu, kun hänellä on hallintojohtajana jo valtavasti töitä. Kiitos oikein paljon, että olette täällä ja käsittääkseni ihan viimeistään joudutte lähtemään vartio yli kymmeneltä, mutta toivottavasti tämä vartti riittää, että voitte vastata näihin kysymyksiin. Teillä on puheenvuoro. Mr. Chairman, I, I do want to stay long enough. Kiitos. Haluan todellakin olla paikalla vastatakseni kaikkiin kysymyksiin ja haluaisin kiittää valiokunnan jäseniä näistä kysymyksistä. Ensinnäkin Roa Gressle haluaisin kiittää teitä kysymyksistä ja kaikesta siitä työstä, mitä te teette. Puhuitte läpinäkyvyydestä ja tavalla, jolla se täydentäisi meidän työtämme, mutta toivon mukaan hyväksytte sen, että olen pyrkinyt siihen, että nämä suhteet olisivat hyvin läpinäkyviä. Haluaisin kiittää teitä kommenteistanne älykkäisiin säästöihin liittyen julkiset hankinnat, niin pitkälle kuin mahdollista. Me pyrimme toimimaan videolinkkien kautta, vaikkakin monet ovat sanoneet, että he eivät saa tästä parasta hyötyä irti. He mieluummin hoitaisivat nämä henkilökohtaisella tasolla. Ja esimerkiksi edustustojen päällikköehdokkaat olen aina varmistanut sen, että jos joku hakee useampaa paikkaa, niin haastattelut käydään samana päivänä. Eli jos joku on hakenut kolmea paikkaa, niin silloin he tapaavat minut yhden kerran ja siellä, siinä haastattelussa katetaan kaikki nämä eri paikat aivan erityisesti alkuvaiheessa me tiesimme, että hakemuksia tulisi valtavan paljon. Me ennakoimme tätä ja me olemme pyrkineet pitämään kustannukset mahdollisimman alhaisina, ottaen huomioon se, että nämä ihmiset tulevat kautta maailman. Kyseessä voi olla jäsenvaltion diplomaatteja, jotka meillä oli kandidaatti Australiasta asti. Ja tietenkin tämä oli odotettavissakin, eli me pyrimme toimimaan niin kurinalaisesti kuin mahdollista ja käytämme videokonferenssia, ehdotamme sitä aina ensimmäisenä ja olen sanonut, että tätä voidaan käyttää myöskin kokousten järjestämisen matkustamisen sijaan. Kokonaisluku on 28 prosenttia jäsenvaltioiden diplomaattien kohdalla ja meillä on ollut hyvin korkealaatuisia hakijoita ja edustustojen päälliköksi nimeän haastattelussa parhaaksi osoittautuneen henkilön. Tietyt ihmiset ovat mukavia, jotkut ovat lopasteknikoissaan vähemmän mukavia, mutta minä nimeän parhaan ja kannustan naisia hakemaan näitä paikkoja ja haluaisin saada ehdokkaita kaikista jäsenvaltioista, kaikilta osastoilta, komissiosta, neuvostosta, todellakin pyrin siihen, että saadaan parhaat mahdolliset ihmiset nimitettyä ja loppujen lopuksi nimeän parhaan henkilön, koska tällä on valtaisaa merkitystä meidän maineellemme. Puhuitte tiedosta. No, en ole yhtään yllättynyt siitä, että suurlähettilät sanovat, että he eivät saa jäsenvaltioilta takaisin sitä, mitä he tarjoavat jäsenvaltioille me käymme poliittista raportointia. Voi olla, että he laittavat meidän leimansa näihin papereihin, mutta me pidämme tätä kohteliaisuutena. Me tiedämme, että näin tapahtuu. Ja näihin tukeudutaan yhä enemmän ja tämä ei meitä haittaa. Ja tiedämme, että näin on usein käynytkin. Meidän täytyy varmistaa se, että tieto kulkee molempiin suuntiin luottamuksellisella tasa- tavalla. Ja tämä liittyy järjestelmiemme turvallisuuteen ja tässä on vielä paljonkin työsarkaa. Ja toiseksi suhteet jäsenvaltioihin. Hyvä uutinen on se, että tilanne on paranemaan päin, mutta ei se suinkaan täydellinen ole. Eli ei ole yllätys, että tämä asia tuli esille. Sitten herra Kalfin sanoitte, että käytin esimerkkejä sen sijaan, että olisin puhunut standardista. No minä puhuin esimerkistä, koska minulta esimerkkejä pyydettiin, mutta tästä on tulossa normi toimintatapojemme suhteen DEVCON ja eri osastojen suuntaan. Kollegamme komissiossa me työstämme eri toimia, me koetamme saada aikaan standardiprosesseja asioiden hoitamisen. Eli jos sanon, että esimerkiksi herra Chiolas ja minä, me olemme keskustelleet siitä, miten Kiinassa maaseutuyhteisöjen kanssa voidaan tehdä yhteistyötä, me kehittelemme tätä yhteistyössä. Hän tekee omaa työtänsä, mutta me linkitämme sen omaan työhömme teemme työtä kauppa-asioissa. Eilen keskustelimme Bangladeshista ja siitä, mitä siellä on tapahtunut näiden tragedioiden suhteen. Miten voimme tehdä yhteistyötä ulkosuhdepolitiikan ja kaupan näkökulmasta, jotta me voimme tukea kentällä toimivia virkamiehiä? Esimerkiksi viisumivapaus, se on suuri kysymys naapurustossamme mutta tässä tietenkin neuvoston täytyy olla johtoasemassa. Cecilia Malmström on olennainen henkilö keskusteluissa Bibalks ja Devko. Me käymme säännöllisiä keskusteluja siitä, miten me keskitetysti voimme toimia, mutta vieläkin tärkeämpää on se, että me keskustelemme siitä, mitä kentällä tapahtuu. Tilanne ei ole täydellinen, koska tilanteet muuttuvat. Me koetamme saada jonkinlaisen foorumin aikaiseksi, jolla voisimme käsitellä tiettyjä asioita saattamalla ihmiset yhteen. Joskus minä johdan keskusteluja, useasti Pierre Vimon johtaa keskusteluja. Ja näillä on merkitystä tietyn alueen suhteen. Syyriästä keskustellaan usein, Mali, kaikki eri osapuolet, kaikki ne, joilla voi olla vaikutusta, tuodaan saman pöydän ääreen. Eli koordinaatiossa ollaan saamassa aikaan parannuksia ja joissakin on jo syntymässä normeja. Toisissa tapauksissa me haemme tapoja, joilla esimerkiksi Maria Damanakin kanssa voidaan tehdä kalatalousasioissa yhteistyötä. Koetaan saada aikaan synergioita. Eli me kyllä parannamme toimintaa, mutta kaikki ei ole täydellistä. Sitten työntekijöiden lähettäminen. Meillä on kahden tyyppisiä henkilöitä. Ensinnäkin diplomaatiot, jotka tulevat palvelukseen kymmeneksi vuodeksi ja he saavat meiltä palkkansa. Ja sitten välillä asiantuntijoita lähetetään jäsenvaltioista, kansallisia asiantuntijoita, ja nämä maksetaan jäsenvaltioiden talousarviosta, mutta ne henkilöt, joita me palkkaamme, me pal- maksamme heidän palkkansa ne jäsenvaltiot, jotka ovat olleet leikkaamassa tiimiensä kautta maailman, niin silloin niistä ehdokkaita on enemmän, koska korkeasti koulutettuja tehtäviin sopivia henkilöitä on pyrkimässä palvelukseen ja sehän on hyvä asia meidän kannaltamme. Ja sitten kansallisten voimavarojen tehokkaampi käyttö. Me pyrimme siihen, että jäsenvaltiot tekevät tekisivät entistä enemmän meidän kanssamme yhteistyötä. Jotkut onnistuvat tässä, joillakin on tarvetta tukeutua meihin, koska ne ovat pienempiä, eikä heillä ole edustustoja kaikkialla maailmassa. Eli on eri tapoja tehdä yhteistyötä kansallisen tason kanssa. Mutta jäsenvaltiot itsekin toteavat, että tässä on vielä paljon tekemistä. Sitten Skilakakis neuvotellut menettelyt julkisissa hankinnoissa. No yleensä pyrimme järjestämään kilpailuja, mutta joissakin maissa tämä ei ole mahdollista, ei ole tarpeeksi palvelun tarjoajia. Eli me teemme parhaamme. 60 000 euroa, kuten te sanoitte, se on suuri summa rahaa. Eli me tarkastelemme näitä ja nimenomaan niistä syistä, joista itsekin puhuitte. Sitten puhuitte työsuhdeasunnoista, Hongkong ja Jamaika. No, jos katselee Hongkongin pinnanmuodostusta, niin tajuaa, että siellä pitää rakentaa ylöspäin ja Jamaikalla on taas enemmän tilaa. Eli tietyt työsuhdeasunnot, ne ovat muodostumassa ongelmaksi. Olen tilannut tutkimuksen, jossa arvioidaan kaikki nämä työsuhdeasunnot, koska jotkut niistä – ovat huonokuntoisia. Ihmiset eivät asu kovinkaan hyvissä olosuhteissa. Joissakin maissa me olemme perineet rakennuksia, joita voitaisiin paremmin käyttää toisella tavalla. Ja joissakin maissa työsuhdeasuntoja käytetään myöskin kokousten järjestämiseen. Eli kaikki nämä eri käytettävissä olevat toimistotilat ja työsuhdeasunnot täytyy saattaa yhteen, jotta saadaan kokonaiskuva siitä, mitä on käytössä joissakin maissa 20-30 prosenttia työsuhdeasunnosta käytetään kokousten järjestämiseen, koska kokoustilaa, toimistotilaa ei ole tarpeeksi. Ja tästä syystä rakennukset ovat suuria, koska niitä käytetään eri tavalla. Joissakin maissa nämä työsuhdeasunnot ovat todellakin työsuhdeasuntoja, joissa asutaan. Eli täytyy tarkastella kokonaistilannetta jokaisen maan kohdalla ja arvioida, onko ihmisillä kunnolliset tilat, jossa asua järjestää tilaisuuksia, järjestää kokouksia, onko toimistotiloja tarpeeksi, ja tätä täytyy tarkastella. Me olemme joissakin maissa jo 40 vuoden ajan vuokranneet näitä tiloja, kun meidän olisi kannattanut ostaa 25 vuotta sitten. Tällöin olisi säästetty paljon rahaa, eli olen iloinen, että uuden asetuksen kautta me voimme tarkastella tätä, koska tällä hetkellä me haaskaamme rahaa. Meidän täytyisi ostaa eikä vuokrata joissakin maissa mutta ei tule vain tarkastella näitä neliömääriä ja todeta, että kyseessä on palatsi. Tietyissä maissa rakennukset ovat miellyttäviä ja itsekin mielellämme niissä asuisimme, mutta jäsenvaltioiden suurlähetystöt ovat sellaisia asioita, joihin meidän tulisi kiinnittää huomiota. Sitten esitti kysymyksen siitä, voisimmeko saada riippumattoman arvioijan arviointiyksikkö, joka meillä on, tekee tätä työtä. Toisin sanoen tämä on yksikkö, joka todellakin arvioi sitä, mitä edustustot tekevät. Tämä on kiertävä palvelu ja se tarkistelee, tarkastelee sitä, miten hallinto toimii, asuinolot, turvallisuuskysymykset, tekevät ihmiset tehokkaasti yhteistyötä, koska ihmisiä saatetaan yhteen eri maista, eri toimielimistä ja pyydetään heitä tekemään tehokkaasti yhteistyötä. Se toimii yllättävän hyvin, mutta tämä palveluyksikkö voi hoitaa tämänkin tyyppiset ongelmat ja se voi antaa myöskin neuvoa paremmasta käytöstä, paremmista metodeista, varmistaa sen, että ihmiset saavat lisää koulutuksesta, koulutusta, jos he tarvitsevat esimerkiksi taloushallinnon koulutusta. Koulutus on minun kannaltani erittäin tärkeää. Ja tämä varmaankin vastaa niihin huolenaiheisiin, joita teillä oli. Sitten herra Epping puhui budjettineutraaliudesta. Kun me otimme tämän ulkosuhdehallinnon haltuumme, niin me sanoimme, että tämä fuusioituminen ei saisi aikaan lisäkustannuksia, ja näin kävikin. Lisävarat, joita olen pyytänyt, johtuvat siitä, että kun nämä palveluyksiköt siirrettiin, niin me emme saaneet niiden mukana tiettyjä yksikköjä. Ja tämä tilanne oli pakko korjata, eli en ole mielestäni rikkonut tätä lupausta. Ja on hyvä, että voin tämän sanoa, koska tällä on merkitystä aivan erityisesti tässä taloudellisessa ilmapiirissä. Meidän täytyy toimia hyvin varovaisesti. Me leikkaamme kustannuksia missä voimme. Me olemme leikanneet matkakustannuksia. Kuten sanoin, keskitymme videokonferenssin käyttöön. Me olemme eh, leikanneet eh, matkojen määrää ja me varmistamme, pyrimme varmistamaan sen, että kun ihmisiä eh, tulee koulutukseen eri puolilta maailmaa, niin käytetään näitä koulutuspäiviä mahdollisimman tarkkaan hyväksemme ja pyrimme varmistamaan sen, että kustannukset, joissa on joustoa, niin niistä leikataan, mutta suurin pysyvä kustannus liittyy henkilöstöön. Meille on annettu suuri henkilöstömäärä. Tämä on se määrä, mikä meillä on ja josta tulemme pitää kiinni. Me emme voi enää heitä lähettää takaisin, emmekä haluakaan näin tehdä. Ja heidät täytyy ruokkia ja heille täytyy maksaa palkkaa. Ja täten olen perinyt myöskin kaikki ö, ylennyksiin liittyviin kysy- liittyvät kysymykset, eri korvauskysymykset ja nämä lisäykset, joita olen pyytänyt, liittyvät siihen, että meidän täytyy nämä lakisääteiset velvoitteet täyttää. Tämä on suuri osa näitä lisävoimavaroja, koska tiettyjä asioita me emme saaneet näisten ihmisten mukana. Mutta nämä rahat olivat jo EUn talousarviossa olemassa, koska nämä ihmiset olivat saaneet, olisivat saaneet nämä maksut joka tapauksessa. Sitten mitä tulee vaikeisiin olosuhteisiin, no tiedän, että me emme puhu tietyistä paikoista, Afganistanista, Mogadishusta ja muista, joissa todellakin on hyvin tärkeää, että ihmiset saavat hengähdystaukoja, koska he työskentelevät hyvin haastavissa olosuhteissa. Olen vieraillut näissä hyvin hankalissa paikoissa ja olen täysin ällistynyt siitä työstä, jota ihmiset tekevät näissä olosuhteissa hankalimmissa mahdollisissa olosuhteissa. Me olemme pyytäneet edustustojen johtajia, siellä on pieni tiimi ja me olemme pyytäneet pientä tiimiä tarkastelemaan lomapäivien määrää, koska kuten tekin tarkastelin tätä ja sanoin, että me voimme parantaa tilannetta ja hekin sanoivat, että parannuksia voidaan tehdä, mutta me emme voi tehdä ehdotuksia, vaan ehdotuksen täytyy tulla komissiolta. Ja komissio tällä hetkellä tekee moniakin asioita, joihin menee paljon aikaa, eli me olemme pyytäneet ehdotuksia, koska tämä vaatii asetusmuutosta. Mutta joskus täytyy palata asioihin ja tarkastella niitä eri tavalla, mutta edustustot ovat hyvin tietoisia siitä, että tätä lomapäiväkysymysasiaa täytyy tarkastella Minun mielestäni meidän byrokratiamme ei ole liian raskasta siellä yläpäässä. Meillä on kasvukipuja. Se on ihan varmaa, kun tuodaan ihmisiä yhteen eri toimielimistä. Me toimimme nyt yhdessä samassa rakennuksessa. Meillä alkaa olla tiimihenkeä, mutta monet ihmiset ovat jääneet ulkopuolisiksi tai toisiin äh, toimielimiin Tämä on ollut henkilöstölle hyvin hankalaa, koska epävarmuutta on ollut paljon. Ihmisiä on siirrelty osastolta toiselle, on haluttu varmistaa, että ihmisillä on paikka ja jonkinlaista tulevaisuuden näkymää. Eli tänä vuonna todennäköisesti pöly laskeutuu. Ja todellakin haluaisin osoittaa kunnioitusta kaikille työntekijöille, koska olosuhteet ovat olleet vaikeat ja on hyvin hankalaa myöskin, kun diplomaatteja tulee jäsenvaltioista. Eli mm, tämä on ollut suuri elämänmuutos monille ihmisille. Sitten budjettituki. En väitä vastaan, en teidän enkä tilintarkastustuomistumen suuntaan. Tätä täytyy tarkastella. Minun esimerkkini liittyvät enemmänkin Afganistanin kaltaisiin maihin, joissa no me tiedämme, mikä tilanne on. Tiedämme, minkälaisia kehityksiä siellä täytyy saada aikaiseksi, mutta maan täytyy myöskin kehittää omaa kapasiteettiaan ja näin on monessakin maailman maassa. Eli tässä on kysymys siitä, että koetaan löytää keinoja, joilla voidaan auttaa hallitusjärjestelmien rakentamisessa sillä tavalla, jotka me olemme todenneet hyviksi jäsenvaltioissa, jotka voidaan tehdä läpinäkyvästi ja joita voidaan, joihin voidaan kohdistaa tarkistusta ja autamme näitä maita antamalla niille jotain tiettyä vastuuta ja samalla pysymme rinnalla, mutta kuten tekin sanoitte, niin tästä ei saa syntyä liikaa kustannuksia ja meidän täytyy varmistaa se, että veronmaksajien varoja käytetään vastuullisella tavalla hyväksi. Tämä budjettilisäys ei ollut niin suuri kuin mainitsitte. Ei sitä tule lisäyksenä ajatella, vaan tässä on kysymys rahasta, joka kerättiin yhteen eri osastoilta tämän ulkosuhdehallinnon perustamiseksi. No, aikaa on kyllä. Meidän ei tulisi olla liian huolissamme. Niin kuin puhuin paremmasta sitoumu- sitoumuksesta lähi -Itään. olisin puhunut monestakin asiasta. Se, että meillä on ulkosuhdehallinto, sillä on merkitystä ja jäsenvaltiot va- vahvistavat tämän mutta te esititte kysymyksen siitä, korvaammeko me jäsenvaltioiden edustuttot. Ei, me emme ole jäsenvaltio, me emme tee niitä asioita jäsenvaltiot tekevät me puhumme koordinoinnista lähestymistavasta ulkopolitiikkaan, näkökanta, jonka omaksumme suhteessa neuvoston johtopäätöksiin, siihen työhön, jota komissio ja parlamentti tekevät, lähtien liikkeelle ilmastonmuutoksesta, mitä me teemme kriisinhallinnassa, kehitysyhteistyössä. Kaikki tämä on EUn toimintaa ja nämä ovat täysin eri asioita kuin ne asiat, joita jäsenvaltiot hoitavat. Mutta tämä ei tarkoita sitä, että, ja Espanja on hyvä esimerkki, tämä ei tarkoita sitä, että jäsenvaltiot eivät halua lähettää omia diplomaattejaan ulkosuhdehallinnon palvelukseen, kun jäsenvaltiot haluavat leikata kustannuksia edustustoissa, niin meillä on tietyissä maissa kapasiteettia saattamalla yhteen eri edustustot. Perustetaan niin kutsut Eurooppa-talo, jossa tiettyjen maiden edustustot saatetaan yhteen ja ulkosuhdehallinto tekee samassa rakennuksessa yhteistyötä. Tämä on kustannustehokas tapa hoitaa asioita ja tähän kannustan. Eli meillä on tiettyjen jäsenvaltioiden kanssa tietyissä maissa sopimuksia. Meillä on myöskin Euroopan investointi investointipankki, joka tietyissä maissa toimii samassa rakennuksessa meidän kanssamme, mutta tässä ei ole kysymys kansallisten edustustojen korvaamisesta. Sitten Ehrenhauser esitti kysymyksen tiedusteluyhteistyöstä ja turvaluokitetuista asiakirjoista. En ole aivan varma, mitä tarkoititte tällä, mutta se tapa, jolla me toimimme, on se, että me voimme saada tietoa, voimme saada käyttöön ne tiedot, joita jäsenvaltiot haluavat saattaa meidän käyttöömme. Me haluamme saada paremman ymmärryksen siitä, mitä eri puolilla maailmaa tapahtuu, ja olemme onnekkaita sen suhteen, että silloin tällöin palveluyksikköjemme kautta me saamme myöskin tietoa, jota me saamme tiedustelupalvelujen kautta. Asiakirjat, jotka tulevat minulle, ne kirjoitetaan minulle ja ne tulevat tätä tarkoitusta varten. Ja kyseessä on tietoa, joka saatetaan myöskin neuvoston ja komission puheenjohtajien ja ylemmän hallinnon tietoon, komission jäsenten tietoon, riippuen siitä, mistä on kysymys. Eli on aika hankala vastata tähän kysymykseen yksityiskohtaisesti, eli mikä asiakirja kulkee milloin, mistä mihinkin. Me luotamme tietoon, jota tulee ja menee jäsenvaltioista, jäsenvaltioihin, edustustoista, avoimista tietolähteistä. Meillä on 24 tunnin mm, palveluyksikkö, joka tarkastelee sitä, mitä maailmassa tapahtuu median kautta, edustustojen kautta ja niin edelleen. Ja sitten henkilöstön osalta Hongkong ja Jamaika ovat erilaisia paikkoja totta kai ja sitten euron arvon mukaan, jos su, euron suhde muihin valuuttoihin muuttuu, se voi joskus johtaa siihen, että maksamme enemmän. Meidän pitää huolehtia siitä, että käytämme varoja järkevästi, erityisesti kun on kyse asumiskuluista. Taisin vastata siihen jo paljon. Ja sitten katon osalta, no me pyrimme huolehtimaan siitä, että me maksa liikaa. Kyse ei todellakaan ole palatseista, kuten sanoin. Kyse on siitä, että pitää olla kunnon olot. Mutta jos haluaa ostaa tai vuokrata asunnon Hongkongista tai jostain muista maailmanosista, niin se maksaa paljon enemmän kuin se, että saa vaikka isommankin asunnon jostain toiselta maailmasta. Eli asioiden vertaileminen tällä hetkellä, tällä tavalla on vähän hankalaa. lopuksi puheenjohtaja, teidän kysymyksenne. David Salomon tekee loistotyötä siinä roolissa, johon olen hänet kutsunut, joka on teille kaikkein tutuin. Eli se, että hän huolehti siitä, että koko kaikki hallinto, ei ainoastaan päämajassamme, vaan kaikkialla maailmassa kaikki hallinto, rahoituskysymykset, raportit tulevat palveluyksikön käyttö suoraan hänelle. Mutta en halunnut myöskään menettää tätä valtavaa osaamista, jota hän keräsi Pääosastolla Hänellä on paljon kokemusta. Hän on diplomaatti, joten minun ja Pierre Vimontin, Pierre Vimontille annoin ehdotuksen, että he voisivat ehkä tehdä yhteistyötä. Davidia kiinnostaa, ei yllättäen suhteet Kiinaan. Kauppatalouskysymykset ovat valtavan tärkeitä siinä. Häntä kiinnostaa valtavasti myös Venäjän suhteemme – ne ovat valtavan tärkeitä, joten kysyä sitä, että käytetään voimavaroja, jotta saadaan paras mahdollinen käyttöön. Kyllä minä varmasti teetän hänellä vähän liikaa työtä tuota. Pahoittelen. Kiitos. Kiitos oikein paljon. Kiitos, että käytitte näin paljon aikaa kysymysten vastaamiseen. Tiedän, että olette lentämässä Irlantiin, Irlannin puheenjohtajakauden tiimoilta. Haluaisin kiittää teitä siitä, että tulitte tänne ja vastasitte kysymyksiin, mutta sama olisi varmasti hyvä aika kiitellä työstä, jota teette Euroopan unionin eteen kaiken kaikkiaan. Me haluamme toivottaa teille parasta menestystä vuonna 2013. Kiitos. Dear colleagues, um, we have the... Hyvät kollegat, herra Sullivan on valmis vastaamaan toiseen kyselykierrokseen, varmasti meidän pitäisi hyödyntää tämä mahdollisuus. Monet kollegat halusivat käyttää puheenvuoron. Ensin Jean-Pierre Di, sitten edustaja Ajala, Salafranca, edustaja Gressle, joten lähdemme toiselle kierrokselle. Jean-Pierre Di ensin, olkaa hyvä. Merci, monsieur le président. Kiitoksia puheenjohtaja. Tilanne on nyt erikoinen erityislaatuinen. Olen pahoillani siitä, että tätä vuoropuhelua ei käyty viime vuonna. Yksikkö perustettiin Lissabonin sopimuksella 1. joulukuuta 2009, ja vaikka komissio otti tähän paljon aikaa, niin tämä perustamispäivähän oli vasta 2010 ja toiminnassa tämä oli vasta 2011. Ymmärrän tämän, mutta ymmärrän kyllä, olen pahoillani siitä, että vuonna 2010 ei voinut olla tällaista keskustelua, jolla oltaisiin voitu keskustelua valmistaa. Puheenjohtaja, tiedätte, että olen suhtautunut hyvin varauksellisesti näihin alakohtaisiin vastuvapauksiin, joita olemme antaneet eri yksiköille. Neuvoston vastuvapaus hylättiin ilman mitään seurauksia. Kaikki ovat unohtaneet. Tänään parlamentti seurasi ne kyllä, mutta ei siitä ollut mitään hyötyä. Mietinkin nyt, että millaisen vastuuvapauden aiomme antaa. Puheenjohtaja, haluaisin kysyä et, ja tietää, mikä on tarkastusten laajuus, mille annamme vastuuvapauden, mille yksikölle olemme vastuuvapautta antamassa. Meillä on nyt komissiosta riippumaton yksikkö käsittelyssä. Korkea on komission varapuheenjohtaja, hänellä on operatiivisia ja hallinnollisia kustannuksia, mutta näistä ulko kustannuksista. Hänellä on rinnallaan kolme komission jäsentä, Fyle, Lajon, Piivauks, Dorcheva. Kuka päättää näistä operatiivista kuluista? Annammeko vastuuvapauden näistä toiminnallisista kuluista ulkosuhdehallinnolle? Kuulimme tilintarkastustuomioistuimen jäsenten puheenvuoron. Heitä on kolme kolme tilitarkastustuomioistuimen jäsentä tarkastaa tätä. Haluaisin ensin esittää kysymyksen vastuuvapauden laajuudesta. Mille annamme poliittisen vastuuvapauden? Sitten viimeinen huomioni. Jo vuoden olen toivonut tarkastusta siitä, millaisia säästöjä voitaisiin tehdä kolmen tason äh, hallinnon säästöillä Eurooppa, kansallinen ja äh, alokohtainen taso esimerkiksi tutkimuksessa tai diplomatiassa, jos näitä hallinnon tasoja yhdistetään. Olisiko nyt tullut aika tehdä poliittinen arviointi koskien niitä toimia, joita Euroopan unionin jäsenvaltiot harjoittavat. Tämän pitäisi olla riippumaton tarkistus, että voisi harjoittaa Euroopan tilintarkastustuomioistuin 27 kansallisen elimen kanssa. Tämä kertomus käännettäisiin, sitä voitaisiin käsitellä kansallisissa parlamentissa ja Euroopan parlamentissa niin, että näkisimme, kuinka voimme saada aikaan säästöjä. Meillä on satoja rakennuksia. Joka kerta, kun siirrymme ulkomaille, olemme hyvin tietoisia tästä. Suurlähetystöt ja yksiköt eivät jaa edes kopiokonetta keskenään. Ehkä tämä on vähän karikatyyri, mutta aina kun lähdemme työmatkalle, tällainen vaikutelma meille tulee. Tietenkin he tapaavat toisiaan työkokouksissa, mutta pohdinpa vielä, emmekö me voisi saada tilannekatsausta siitä, mitä säästöjä voitaisiin saada aikaan jäsenvaltioiden, lähetystöjen ja meidän yksikköidemme välillä. Sitten monikielisyydestä viimeinen huomio. Katsoin korkean edustajan nettisivua, se on vain englanniksi, jos katsoin oikein. Voisiko sinne nyt edes 4-5 kieltä saada? Se kyllä puolustaisi hiukan tätä monikielisyyttä. Ja Odi, die nächste ist Kollegin Ayala. Kiitos paljon, kollega Ayala Senner. Presidente, si <clears throat> yo también eh, agradece. Kiitoksia puheenjohtaja. Minäkin haluaisin kiittää korkean edustajan esitystä. Tämä oli oikein valaiseva ja siinä kuvailtiin tätä monimutkaista tilannetta ja sitä tietotaitoa, jota kehitetään. Haluaisin pyytää O'Sullivanilta, jota edustaja arvosti aivan oikeutetusti. Haluaisin kysyä, kun nyt ajatellaan näitä asioita, joita olemme yhdessä rakentamassa, rakentamassa menneisyydessä, selkkausten tapauksessa on hyödynnetty yhteistä tietotaitoa ja voi olla, että tällä tiellä voitaisiin saada samantapaisia palkintoja kuin nyt Euroopan unioni sai rauhan osalta. Tämä on monimutkainen asia. Uskon, että on riittävästi poliittista tahtoa mennä eteenpäin. Haluaisin, että tätä tietotaitoa vielä kehitetään pidemmälle. Muutama kysymys liikkuvuudesta. Tiedämme, että yleisesti ottaen diplomatiaan liittyy liikkuvuus. hyvin erityislaatuinen sellainen komissiolla on toisenlainen järjestelmä kuin jäsenvaltioilla. Siihen liittyy enemmän hallinnolliset seikat ja sisäiset tarpeet. Sitten näiden val- valtuuskuntien osalta tai delegaatioiden osalta haluaisin kysyä, millaista liikkuvuutta siellä voisi olla. Sanottiin, että esimerkiksi mm, tiedustelupalvelu, tietotaito, uuden tyyppisen diplomatian rakentaminen, opettaminen kaikissa näissä asioissa on tärkeää, ettei oppimisprosesseja katkaista liikkuvuuden takia. Kuitenkin se on tarpeen, koska aivan luonteenomaisesti diplomatia liittyy tällainen liikkuvuus, se kuuluu siihen työhön. Haluaisin kysyä, millaisia prosesseja olette suunnitelleet, millaista oppimista on mahdollista saada aikaan sitten yhteistyötä tästä, josta herra Odikin puhui aika kärjestetysti jäsenvaltioissa. Ja tässä mainitsen ministeri Garcia Margallon. Pyritään suuntaan, jonka kautta voitaisiin kiihdyttää kehitystä. Joskus kriisistä on hyötyäkin. Voitaisiin todellakin edesauttaa sitä, että tehtäisiin myönteistä yhteistyötä eurooppalaisessa diplomatiassa. Millä tavalla tässä asiassa voitaisiin päästä eteenpäin? Mahtaako olla muita jäsenvaltioita, joilla on tällaisia ajatuksia? Ei ainoastaan niin, että jaettaisiin tiloja, vaan niin, että tehtäisiin vielä voimakkaampaa yhteistyötä ja vältettäisiin päällekkäisyyttä ja ongelmia. Sitten haluaisin kysyä, mitä tapahtuu evakuoidun henkilöstön kanssa. Vähän aikaa sitten Tapasin Syyrian henkilökunta, joka oli palautettu kotiinsa kriittisessä tilanteessa ja evakuoitu sieltä työpaikalta. Kyseessä oli virka mies ja henkilöt, jotka olivat sitä mieltä, että heidän olisi pitänyt pysyä paikallaan, mutta turvallisuussyistä heidät oli sieltä evakuoitava. Mitä näissä tapauksissa tehdään, no, mihin edet sijoitetaan, kuinka pitkäksi aikaa ennen kuin he voivat varasti palata sitten Pinkstenille, mikäli puheenjohtajalle sopii. Haluaisin kiittää työstä, jota olette tehneet tässä asiassa. Tämä on uudenlaista työtä. Voisitteko kertoa, onko olemassa ulkosuhdehallinnossa erilaisia ongelmia joita kuin muissa elimissä? Näitä asioita on käsitelty tietenkin tässä valiokunnassa. Onko jotakin sellaista erilaista, mitä ei muissa elimissä ole, vai onko tässä kyseessä hallinnollisia ongelmia samalla tavalla kuin kaikissa muissakin elimissä? Tiedämme toki, että ulkosuhdehallintaan liittyy tiettyjä vaikeuksia esimerkiksi Afganistanissa, Somaliassa tai Sahelissa. Mutta oletteko havainneet muita eroavaisuuksia. Paljon kiitoksia kollega Aila Sender. Seuraavana kollega Salafranca. Kiitoksia puheenjohtaja. Aivan tärkeintä olisi ensinnäkin antaa tunnustusta korkean edustajan ja komission varapuheenjohtajan perusteellisista vastauksista näihin 147 kysymykseen Minun mielestäni delegaatioiden johtajien makuhoidenen määrällä ja neliömäärillä mässäileminen on aivan turhaa. Nyt on, on puututtava puutteisiin, parannettava täydentävyyttä toimissamme ja annettava ulkosuuden hallinnolle lisänäkyvyyttä ja johdonmukaisuutta sekä tehokkuutta. Olen sitä mieltä, että tämä on erityisen tärkeää nyt kriisin aikoina Euroopan unionissa. Siksi meidän on toimittava vastuullisesti ja tiukasti. Puheenjohtaja ulko asioiden valiokunnassa ollaan laatimassa lausuntoa tälle valiokunnalle. Mä olen siitä vastuussa ja tässä hengessä työtä teemme. Mielestäni on tärkeää panna merkille, että tämä on ensimmäinen kerta, kun tällainen vastuuvapaus annetaan. Ja on pantava merkille tilintarkastustuomioistuimen huomiot siitä, että mitään olennaisia virheitä ei ole kulussa ollut. Puheenjohtaja, haluaisin kuitenkin ulkoasioiden valiokunnan näkökulmasta sanottava, että meidän on tehtävä tämä harjoitus tiukasti, mutta liioittelematta. Täällä on toimia, jotka selvästikin kuuluvat ulkosuhdehallinnolle ja vastuuvapausmenettelyssä parlamentin ei pidä ottaa itselleen niitä päätöksiä, jotka kuuluvat tälle taholle. Joitakin selvityksiä toki tarvitaan. Tilintarkastustuomioistuin viittasikin niihin, on tiukemmin sovellettava sopimus suhteesta henkilökuntaa. Herra Ossulivan olisi hyvin tietää, kuinka paljon erityisedustajia on, mitä ulkosuhdehallinto aikoo tehdä, aikooko se säilyttää tämän määrän erityisedustajia vai aiotaanko niiden määrää vähentää. Olisi myös hyvä mahdollisuuksien mukaan. Ja tämä, on, tämä koskee vaalitarkkailua ja tässä parlamentti on tärkeänä. Olisi hyvin tärkeää, että saisimme lisää avoimuutta vaalitarkkailun valtuuskuntien kustannuksiin. Parlamentti on kannattanut tätä aloitetta voimakkaasti, mutta meidän on oltava avoimempia kulujen suhteen. Mikä on suhde yksikön korkeiden virkamiesten ja perushenkilökunnan välillä? Olemme tehneet analyysejä ja näyttää siltä, että täällä on paljon kenraaleja ja vähemmän sotilaita tehtävien toteuttamiseksi. Puheenjohtaja olisi myös hyvä nähdä, missä määrin olette tehneet kustannushyötyanalyysejä ja minkä delegaatioiden ei pitäisi olla toiminnassa ja mitkä maat, joiden kanssa meillä on tärkeitä suhteita, eivät ole saaneet riittävästi tukea. Ja tässä mielessä, hyvä puheenjohtaja, haluaisin välittää teille ne vaikutelmat, joista olemme keskustelleet ulkoasioiden valiokunnassa. Lopuksi haluaisin olla yhtä mieltä Rova Astonin komitean mukaan herra O'Sullivanin pätevyyttä ja, ja työsuoritusta koskien tunnen hänet, hänet jo 30, olen jo 30 vuotta tuntenut hänet. Paljon kiitoksia kollega Salafranca. Meidän valiokuntamme nimissä haluaisin käyttää tilaisuutta hyväksi ja viitata juuri tähän yhteistyöhön, joka on hyvin tärkeä meidän yhteistyömme muiden valiokuntien kanssa ja totta kai mielellämme täällä keskusteluissa haluamme kuulla myös AFETin kantoja, koska vastuuvapausmenettelyssähän ei ole kyse ainoastaan budjetin valvontavaliokunnasta, vaan parlamentin edusta kaiken kaikkiaan. Ja siksihän koko parlamenttikin lopulta hyväksyy vastuuvapauden ja siihen liittyvän päätöslauselman. Tämä on tärkeä väline koko parlamentille, siksi kiitos siitä, että kommentoitte AFETin nimissä. Seuraavana edustaja Gressle. Paljon kiitoksia. Herra Olivan, tämä valitettavasti liittyy nyt teihin. Joudun nyt kysymään teiltä, kun korkea edustaja ei ihan kaikkea, kaikkeen vastannut. Eli miten jäsenvaltiot suhtautuvat lähetystöpaikkoihin? 40 prosenttia on nyt täytetty jäsenvaltioiden puolelta. Me olemme puhuneet aikaisemmin kolmanneksesta, eli minkä takia tämä summa on lisännyt, voin vain ajatella, että tässä varmasti on valittu mukavimmat paikat. Minä olen katsonut vähän tätä jakoa ja olen vähän kuullut kentältäkin, että usein menettely oli sellainen, että ehdokkaista tiedettiin jo etukäteen ja jotkut hakijat kieltäytyvät osallistumasta näihin kilpailuihin hakemaan työpaikkoja, koska se on hankalaa, eli se ei edistä omaa uraa. Eli 40 prosenttia näin jäsenvaltiot ovat poimineet rusinat pullasta ja sitten pääosastossa 45 henkilöä töissä ja sitten johtavissa tehtävissä merkittävät määrät siellä pääsihteeristöissä, eli miten voitaisiin leikata, säästää niin että saataisiin jonkinlainen vastaavuus hallintokaavioihin muiden palveluyksiköiden osalta. Seuraava kohtani. Niin minulle kyllä olisi tärkeää, että tuo Smart Savings, älykkäiden säästöjen aloite, nähtäisiin myös lukuina vähän, mitä tästä on saatu aikaiseksi. Pidän tuota aloitetta hyvänä, haluaisin tukea sitä todella painokkaasti. Kiittelisin tästä aloitteesta, mutta olisi tärkeää tietää, mitä tuloksia siitä on saatu. Mielestäni olisi myöskin tärkeää arvioida sitten myöskin teidän toimintanne, kun teillä on hallintotehtäviä ja sitten poliittisempia tehtäviä. Sama koskee muita kyllä kai pitäisi olla jonkinlainen kunnollinen asiakirja siitä, kuka tekee mitä. Eli tällainen asiakirjassa nähtee, näkee kaikkien tehtävät olisi mielestäni erittäin hyvä. Sitten suurlähettiläiden kertomuksesta nähdään, että 57 prosenttia lähettiläistä sanovat, että he pitävät työntekijöitään ainoastaan osittain pätevinä. Kaikki, jotka ovat osallistuneet koulutusohjelmiin. Kysyttiin, oliko tästä hyötyä vai ei. Ja lähteläistä 57 prosenttia sanoi, että tästä ei ollut oikeastaan mitään hyötyä. Miksi tällaista koulutusta järjestetään? Haluaisin tietää tästä luvusta lisää. Tämä osittain koskee DEFCON ihmisiä komission pätevyyttä, mutta jos lähettiläät voivat tällaisen kommentin esittää, se on varmasti merkittävä sekä meille että teille. Tähän tietoon pitäisi nyt suhtautua vakavasti. Sitten pyyntö tilintarkastustuomioistuimen puoleen. Ne kysymykset, joita pidän tärkeänä, mutta jotka jäivät ilman vastausta, toivoisin, että ne otettaisiin erityiskertomuksen kohteeksi. Eli rekrytointikustannukset. Mitä vastaa rekrytoida lähetystöön joku jäsenvaltiosta, entä komissiosta – ja minulle olisi tärkeää myöskin, että erityiskertomuksessa katsottaisiin ulkosuhdehallinnon päämajaakin hyvin tarkkaan. Miten on se järjestetty, onko järjestetty työt niin, että päällekkäisyyttä ei ole tällaisia taisteluitahan on, me tiedämme tämän organisaatioista aina – te olette käyneet monta taistelua toimivaltakysymyksistä, joten tunnette varmasti nämä kysymykset. Tilintarkastustuomioistuin ehkä voisi myöskin katsoa korkeaa edustajaa ja hänen kustannuksiaan ja siitä, ovatko nämä kustannukset sopivalla tasolla. Kiitos oikein paljon. Derek Vaughan on seuraava puhuja. <clears throat> Uh, Kiitos puheenjohtaja. Jos otetaan huomioon, että kyse on uudesta Mm, yksiköstä, niin se on tehnyt erittäin hyvää työtä, mutta myöskin se on hallinnoinut ensimmäisen vuoden talousarviotaan hyvin. Ensimmäisen vuoden aikana haasteita on varmaan ollut paljon rekrytoinnin suhteen ja oikean tasapainon löytäisimisen suhteen ja sen suhteen, että on perittiin neuvostolta vanha ä, tietotekninen järjestelmä ja piti ostaa ja ä, tehdä rakennukset turvallisiksi. Eli tässä on ollut suuria haasteita ja haluaisin tietää, miten näihin haasteisiin vastattiin ja oletteko sitä mieltä, että nyt nämä haasteet on saatu hoidettua? kun tarkastelin vuoden 2013 talousarvion muita osioita, kuten tiedätte, olen esittelijänä näissä, niin yksi asia, mikä pisti silmään, on se tapa, jolla te olette altistuneita valuuttavaihteluille. Eli oletteko sitä mieltä, että jollakin tavalla tätä altistusta valuuttojen arvonvaihtelulle voitaisiin vähentää? Kiitos, Pääryvi. Oikein sydämelliset kiitokset Minusta tuntuu, että Euroopassa on nyt otettu valtava askel ja se on tärkeä kansainvälisissä suhteissa. Se antaa meille vaikutusmahdollisuuksia. Yksi pääongelmista Euroopassa on työttömyys ja ennen kaikkea nuorisotyöttömyys. Voisitteko kuvitella, että ulkosuhdehallinto erikoistuisi vähän enemmän myös taloudellisten suhteiden kehittämiseen, tukisi jotenkin myös PK-yrityksiä, jotta nekin saisivat yhteispisteen, jonka kautta voitaisiin jakaa tietoa, luoda kontakteja. Ajatellen eurooppalaisia lähetystöjä, voisivatko ne myöskin huolehtia koordinointitehtäviä jäsenvaltioiden kesken niin, että voitaisiin potentiaalisesti huolehtia ehkä vähän tehokkaammin myös nuorisovaihdosta tätä kautta. Kiitos. Paljon kiitoksia viimeisenä. Gustav Sonik tällä kierroksella viimeisenä. Dziękuję mm, Pani pana. Kiitoksia puheenjohtaja. Rova Ashton esitteli osulivanin asiantuntijana Venäjän suhteissa. Siksi haluaisin esittää teille seuraavan kysymyksen. Sitten haluaisin tietää, tukeeko ulkosuuden hallinto Euroopan komissiota kun ajatellaan Gazpromin ja Venäjän suhteita energiapaketissa ja kun ajatellaan myös tätä monopoliasennetta, miten näette tämän tapauksen kohtalon? Sitten toinen asia, Puolan ulkoasiaministeriö ministeriö otti yhteyttä Rova jo joitakin aikoja sitten koskien Tupolev-katastrofia, jossa Puolan presidentti ja monet muut korkearvoiset virkamiehet Puolasta menehtyivät. Millä tavalla eh, Venäjä tätä analysoi? tästä on kysymys. EU-Venäjä huippukokouksessakin asiaa käsiteltiin. Haluaisin tietää, aikooko ulkosuhdehallinto edelleen harjoittaa painostusta tulevaisuudessa niin, että loppujen lopuksi päädyttäisiin myönteiseen tulokseen myös Puolalle? Paljon kiitoksia kollegoille näistä kysymyksistä. Ja nyt antaisin puheenvuoron teille, Herra Olivan. Olkaa hyvä, teillä on puheenvuoro. Thank you very, <coughs> Thank you very much, Chair, and I'll, I'll try to do justice to... Kiitos ja yritän tehdä oikeutta näille esille otettuille asioille. Tiedän, että olen aika huono korvike äh, rouva Ashtonille. Herra Odi ja keskustelujen laatuus. No tietenkin tämä kysymys oli poliittinen eikä byrokraattinen. Byrokraattinen vastaus on se, että me vastaamme ulkosuhdehallinnon hallinnollisen budjetin hallinnoinnista ja niitä kohtia, joissa on kysymys ulkosuhteen äh, hallinnoinnissa käytettävistä välineistä. Eli ulkosuhdehallinto ei ole uusi toimielin, olen aina tehnyt tämän selväksi. Me olemme uusi toimielin kahdesta syystä. Siitä syystä, että te voitte valvoa meidän talousarvion käyttöä, eli me olemme tilivelvollisia budjettiviranomaisille, ja toiseksi Cathy Astonilla on autonomia henkilöstöhallinnon suhteen. Muun suhteen me olemme toimielin ja meidän täytyy tehdä tiivistä yhteistyötä muiden toimielinten kanssa, eli keskustelujen laajuus tänä päivänä liittyy hallinnolliseen budjettiin ja haluaisin kiittää tilintarkastustuomioistuinta kaikesta siitä, mitä se on sanonut ja odotamme innolla heidän raporttiaan meidän kokonaistoiminnastanne mutta ilmeisesti tältä vuodelta mitään suuria materiaalisia virheitä sieltä ei ole löytynyt budjettihallinnossa, kuten musiikkiteollisuudessa tilanne on niin hyvä kuin viimeinen hitti laulu. Eli tässä pyritään vastaamaan standardeihin ja aina on riski ongelmista ja me voimme kyllä tarjota vakuuksia sen suhteen, että meillä on oikeanlaiset rakenteet olemassa, mutta olemme myöskin tietoisia siitä, että me operomme vaarallisilla alueilla – kaukaisissa maailmankolkissa. Eli kaikki ei ole hallinnassamme ja tätä meidän täytyy työstää jatkuvasti, jotta me pidämme kiinni korkeasta laadusta, jonka saimme aikaiseksi vuonna 2011. Ehdotuksenne tilintarkastuksesta, no te ja tilintarkastustuomioistuin, teidän täytyy miettiä tätä, onko se tarpeellista, mutta olen varma siitä, että yksi arvo, joka ulkosuhdehallinnolla on jäsenvaltioilla ja EUlle, on se, että se pakottaa jäsenvaltiot tarkastelemaan omia edustustojaan. Kuten Ashton sanoi, me emme korvaa jäsenvaltioita, mutta me tarjoamme mahdollisuuksia synergialle. Ja uskon vahvasti siihen, että olette oikeassa, kun sanotte, että kun teemme yhteistyötä kolmansissa maissa, yhteiset tilat, yhteiset hallintokustannukset. Tämä on se, mihin tulevaisuudessa mennään. Jäsenvaltioilla on varmaan halua tähän Tämän sanominen on helppoa, mutta sen saavuttaminen käytännössä on paljon hankalampaa. Olen täysin sitoutunut tähän, mutta jos puhutte jäsenvaltioiden kollegoille sellaisille, joilla on jo kokemista, esimerkiksi pohjoismaiset kollegat, Benelux-maiden edustajat, ne ovat jo harjoittaneet tätä, niin he kaikki sanovat, että tähän liittyy vaaroja, koska tässä on kysymys vuokrasopimusten synkronointi, rakennusolupien synkronointi, henkilöstöhallintotason synkronointi, mutta me olemme sitoutuneita siihen, että kaikissa niissä pääkaupungeissa, joissa me olemme läsnä, niin me tarjoamme synergiamahdollisuuksia. Me olemme näin jo Espanjassa tehneet. että Espanja halusi leikata edustustojaan ja me otamme nämä henkilöt toimimaan sitten espanjalaisina diplomaatteina meidän edustustassa. Vietnamissa, Ho Chi Minhissä me saatamme yhteen eri jäsenvaltioiden toimijat, jotta saadaan yksi toimipiste viisumivapaudelle. Eli potentiaalia on paljon ja uskon vilpittömästi, että neljän, viiden, kuuden vuoden päästä, siis tähän ei päästä vuodessa, niin neljän, viiden, kuuden vuoden kuluttua voimme osoittaa, että me olemme luoneet uuden toimintatavan jäsenvaltioiden ja meidän edustustojemme välille paikallisella tasolla, jotta sekä eurooppalainen veronmaksaja äh, eurooppalaisella tasolla ja kansallisella tasolla hyötyy Olisin iloinen, jos voisimme tätä työstää pidemmälle ja tarkastella sitä, miten tätä voitaisiin nopeammin viedä eteenpäin, mutta me olemme aktiivisessa yhteistyössä jäsenvaltioiden kanssa. Meillä on ollut useampia kokouksia jäsenvaltioiden edustajien kanssa, kansallisten yksiköiden kanssa. Olemme keskustelleet äh, uusien rakennusten hankinnasta, rakentamisesta. Sitten monikielisyyskysymys. Äh, no, kirjasin huomionne Luulin, että nettisivustolta löytyy, löytyisi hieman enemmän monikielisyyttä. No tässä hymyilen, mutta otan tämän asian kyllä hyvin vakavasti. Ne, jotka tuntevat minut, tietävät, että monikielisyys Euroopassa minulle on hyvin tärkeä asia. Se on vahvuus meidän julkishallinnollemme ja sitä täytyy työstää. Sitten ajala ja liikkuvuus. Tämä on erittäin tärkeä kysymys. Ulkosuudenhallinnossa meillä on sisäsyntyinen liikkumisjärjestelmä, eli neljännes edustusten jäsenistä vaihtaa paikkaansa. Eli 25 prosenttia oli kysymys edustustojen johtajista tai alemmista tasoista on liikkumatilassa. Me olemme pyrkineet saamaan myöskin samanlaista liikkuvista näihin pääedustustoihin, eli me synkronoimme nämä, tämän Brysselin toimiston ja edustustojen välillä. Eli ne, jotka haluavat palata Brysseliin, me ilmoitamme vapaana olevista paikoista ja me yritämme saada nämä kaikki henkilöt ymmärtämään sen, että jos haluaa olla meillä pidempään töissä, niin täytyy myöskin tehdä työtä edustusta. Tämä ei ehkä ollut totta DG Relexin aikana komissiossa tai neuvostossa, mutta tämä on se suunta, johon meidän täytyy liikkua. Tietenkin tässä täytyy olla tasapainoa. Tiedän, että tietoja täytyy kartuttaa, täytyy olla joustava, koska emme halua menettää arkaluontoisella hetkellä keskellä neuvotteluja asiantuntevuutta, mutta pääperiaate on se, että joka neljäs vuosi ihmiset joko vaihtavat edustustoa tai sitten palaavat tämän päämajan, päämajaan. Sitten herra Salafranka, vaalitarkkailuoperaatiot me arvioimme hyvin laajamittaisesti kaikkia vaalitarkkailuoperaatioita. Voimme tästä keskustella teidän kanssanne ja antaa sen teille, mutta suurin kustannus yleensä liittyy turvallisuuteen. Usein kysymys on operaatiosta, jotka käydään hyvin hankalissa poliittisissa olosuhteissa, mutta voimme toimittaa teille lisätietoa tästä, jos haluatte. Sitten ylempi henkilöstö, ylemmän tason henkilöstö, Veslekin puhui tästä No, ymmärrän tämän kysymyksen, mutta mutta minun mielestäni me emme ole täysin eri linjoilla kuin jäsenvaltiot. Yleensä ulkoministeriössä on enemmän korkeamman tason virkamiehiä. Täytyy myöskin tarkastella vastaavuuksia ja kapasiteettia tehdä yhteistyötä kolmansien maiden hallitusten ja edustustojen kanssa. Diplomatiassa tällaisilla virkanimityksillä ja tasoilla on merkitystä. Me olemme myöskin perineet tilanteen meillä oli äh, vanhempia, me perimme suuren joukon korkeamman tason virkamiehiä ja heidän äh, palkkaluokkansa on se, mikä se on. Me perimme tämän henkilöstön ja jos me tarkastelemme äh, eurooppalaisen julkishallinnon demokraattista tilannetta, niin eläköitymisiä tapahtuu tulevina vuosina ja silloin nuorempia tulee enemmän, mutta tämä on asia, jo, jolle me olemme kyllä – herkistyneet. Sitten kustannushyödyllisyys. Me olemme jo DEVCO-kollegojen kanssa arvioineet työtaakkaa ja tarkastelleet komission ja DEVCON henkilöstöä edustustoissa varmistaaksemme sen, että meillä on henkilöstöä siellä, missä rahakin liikkuu. Esimerkiksi Aasiassa ja Latinalaisessa Amerikassa käytetään vähemmän rahaa ja Afrikassa käytetään enemmän rahaa, koska kehityspolitiikassa keskitytään kaikista köyhimpiin maihin. DEVCO mukauttaa läsnäoloaan edustustoissaan sopimaan tähän kuvioon. Meillä on myöskin nollaperusteinen tarkistus, jossa tarkastellaan sitä, olemmeko me onnistuneet, onko meillä oikea määrä henkilöstöä oikeassa paikoissa. Yleisjohtopäätös on se, että meiltä puuttuu henkilöstöä yleisesti ottaen ne henkilöt, jotka hoitavat uusia tehtäviä ulkosuhdehallintona, tehtäviä, joita ei komission aikana ollut, niin meillä ei ole tarpeeksi henkilöstöä hoitamaan näitä tehtäviä, mutta tätäkin työstetään. Rouva Gressle esitti kysymyksen rekrytointikustannuksista. No, minulla ei ole valmiina tarjottavaksi numeroa, mutta voimme tarkastella – tätä, sitä, mitä rekrytointi maksaa. Me olemme tehneet töitä hyvin poikkeuksellisissa olosuhteissa, enkä usko, että tämä tulee toistumaan. Meidän täytyy julkaista suuri määrä virkoja, 900 hakijaa 150 paikkaan, eli kun olemme saavuttaneet lentokorkeutemme, niin silloin me emme tule ilmoittamaan jokaista paikasta tehdyllä tavalla. Meillä on ollut hyvin intensiivinen rekrytointikausi No julkiset hankinnat ja muut, no varmaankin kritisoitavaa löytyy, mutta voin sanoa, että me olemme tehneet yhteistyötä jäsenvaltioiden kanssa, komission kanssa, neuvoston sihteeristön kanssa silloin, kun näitä hakemuksia on käyty läpi, valintoja on tehty ja olen pyytänyt palautetta kaikilta ja kaikki ovat sanoneet, että me teemme ammattimaista objektiivista työtä koko tässä rekrytointiprosessissa. No, onko käynyt niin, että jotkut olivat jo ennalta sovittuja tähän tehtävään? No jotkut ovat hyvin päteviä henkilöjä ja usein ihmiset arvavat etukäteen, kuka sen paikan saa. Mutta tämä ei tarkoita sitä, että meidän ei tulisi järjestää läpinäkyvää hakumenettelyä. Eli yleisesti ottaen olen sitä mieltä, että me olemme tehneet läpinäkyvää hyvää työtä, mutta kritisoitavaa varmaan löytyy. Sitten älykkäät säästöt, olen samaa mieltä kanssanne on helppo saattaa näitä rahoja niihin paikkoihin, jossa säästöjä voidaan saada aikaiseksi. Esimerkiksi jos henkilöstöhallintosääntöihin tulee muutoksia, niin säästöihin saattaa olla mahdollisuuksia. Me tarkastelemme lomapäiväkysymystä, työsuhdeasuntoja, teemmekö me tämän kustannustehokkaimmalla tavalla – tarkastelemme kaikenlaisia tapoja, joilla rahaa voitaisiin säästää ja hoitaa asiat kustannustehokkaammin ja me tulemme kertomaan tuloksista teille ihan varmasti. Sitten vastuunjako. Meillä on sisäinen asiakirja, jossa tämä selvitetään. Voin läpinäkyvyyden hengessä tämän teille toimittaa. No byrokratia ei koskaan ole täydellinen. Henkilöstöhallintokaaviossa ei vastuunjakoa voida todellisuudessa koskaan selittää, mutta meillä on kuitenkin selkeä käsitys siitä, kuka mitäkin tekee. Sitten koulutusprojektien kritisointi. No, tästä minulla ei ole tarkempaa tietoa. No, tästä minulle annettiin juuri nootti Eli nämä numerotiedot tulevat DEVCO-kollegoilta, mutta olen samaa mieltä siitä, että koulutus on erittäin tärkeää ja tässä täytyy onnistua. Tässä nyt käyn menivät nootit hieman sekaisin. Herra Vuon, haasteet. Kiitos kysymästä. Suurin haaste oli se, että meidän täytyi luoda omat henkilöstöhallinto, talousarvio, tilintarkastus, tietosuoja, asiakirjoihin, asiakirjojen saatavuusjärjestelmät. Meidän täytyy luoda nämä sen jälkeen, kun ulkosuhdehallinto perustettiin. Ja tähän meni aikaa ja tämä ei ollut helppoa äh, varsinkin kun samaan aikaan meidän täytyi äh, olla toimintakykyisiä ja reagoida kriiseihin ja äh, harjoittaa politiikkaa valuuttavaihtelut. Meidän laskelmamme osoittavat, että kun euron arvo laskee viidellä prosentilla, niin silloin meille syntyy 250 000 euroa lisää kustannuksia. Eli tämä antaa osvittaa siitä vaikutuksesta, joka valuuttavaihteluilla voi olla ulkosuhdehallinnolle, joka toimii kautta maailman. Me, me, olemme, me emme ole ainutlaatuisia. Kaikilla jäsenvaltioiden edustustoilla on sama haaste. Eli talousarviossa täytyy olla tiettyä joustavuutta, jotta valuutta, valuuttojen vaihtoon on liikkumavaraa. Herra Rybich esitti kysymyksen, no suurin haaste, joka meillä on, on taloudellinen olette aivan oikeassa, että nuorisotyöllisyys on yksi huolestuttavin ulottuvuus tässä tämänhetkisessä taloudellisessa tilanteessa. Ja minä uskon syvästi siihen, että osa ratkaisua on se, että Eurooppa sitoutuu globaaliin talouteen. Me olemme tietoisia siitä, että suurin osa kasvusta tulee EUn ulkopuolelta ja meidän täytyy olla asemissa, jotta voimme hyötyä tästä, aivan kuten teemme kauppapolitiikassa. EUn edustustot tekevät hyvin tiivistä yhteistyötä liikemaailman kanssa sekä paikallisesti. Oli kysymys sitten kauppakamerien, kauppakamerien kautta esimerkiksi Pekingissä tai esimerkiksi Vietnamissa, jossa me olemme luomassa tällaista instanssia. Me haluamme luoda eurooppalaisia kauppakamareita, jotta me varmistamme sen, että me puolustamme eurooppalaisten yritysten etuja paikallisella tasolla, mutta myöskin autamme yrityksiä, jotka yrittävät päästä näille markkinoille ja kaupan pääosastolla on erittäin hyvät markkinoille pääsyjärjestelyt, jotka antavat yrityksille mahdollisuuksia toimia ulkomaisilla markkinoilla ja me olemme täysin sitoutuneita ja henkilökohtaisesti olen ollut yhteydessä liikealan yrityksiin, Business Europeen, kauppakamareihin, jotta varmistaisimme sen, että ulkosuhdehallinto myöskin auttaa eurooppalaisia yrityksiä, eurooppalaista kauppaa hyötymään olemassa olevista kauppamahdollisuuksista. Ja Business European puheenjohtajaa pyydettiin tulemaan syyskuiseen vuosikokouksemme ja hän olikin paikalla ja hänen puheenvuoronsa arvostettiin ja hän arvosti tätä mahdollista, mahdollisuutta keskustella edustajimme kanssa. Sitten Venäjä-kysymys, puheenjohtaja. Niin, ajoin juuri vastata teidän kysymykseenne. Ulkoasianvaliokunnassa kerroin huippukokouksesta ja energiakysymys on hyvin kiistanalainen kysymys. Kolmas energiapaketti, Venäjän kollegat ovat asettaneet sen kyseenalaiseksi. Meidän linjamme oli hyvin tiukka. Me sanoimme, että sitä sovelletaan koko Euroopan unionin alueella ja me olimme valmiita käyttämään joustavuutta, jota paketista löytyy, jotta voisimme hieman edesauttaa poikkeustapauksissa mutta teimme selväksi sen, että Gazprom ja muut venäläiset toimijat, niiden täytyy noudattaa sisämarkkinasääntöjä. Antitrustitapausta emme keskustele. Tämä on poliittinen kysymys. Tämä liittyy kilpailun pääosastolle ja tämä hoidetaan samalla tavalla kuin hoidetaan muutkin tapaukset. Esimerkiksi Microsoft on, on hyvä esimerkki tällaisista. Eli venäläiset kollegat eivät varmaan voi osoittaa meihin syyttävää sormea siitä, että että me olisimme erityisesti pureutuneet Gazpromiin. Sitten tämä lentoonnettomuustapaus, kuten yleensä me pyrimme tukemaan jäsenvaltioita silloin, kun erityistilanteissa on ongelmia. Ne ovat hyvin arkaluontoisia tilanteita, koska kyse on kahdenvälisistä tilanteista, mutta me olemme valmiita antamaan apuamme ja tukea tämän tyyppisissä tilanteissa ja näin Catherine Ashton tässäkin tilanteessa teki ja jatkossakin tämän tyyppistä tukea tulemme antamaan, jos siitä vain hyötyä on. Toivon mukaan puheenjohtaja olen nyt vastannut tässä kysymyksiin. Tässä oli monta asiaa käsiteltävänä ja me olemme valmiita kyllä jatkamaan tällaista dialogia, jotta voimme tarjota täydentäviä tietoja teidän tarpeitenne mukaan joko kirjallisesti tai muissa muodoissa. Kiitos. Dziękuję bardzo e, panu Sullivanowi. Kiitoksia, herra Sullivan. Vielä kaksi puhujaa haluaisi käyttää puheenvuoron. E, Madame, to jest pytanie pani Gressler. Kyseessä on Rova Gresslin kysymys herra Pinkstenille. Pytanie Est-ce que, vous, est que vous voulez répondre, Monsieur Pinkston? Niin, Rova Gresslehän esitti tämän kysymyksen jo. En tiedä, haluatteko vastata tähän? Kyllä, kiitos puheenjohtaja. Ihan lyhyesti kaksi kohtaa toisen osalta. Voisitte ehkä, jos haluatte antaa puheenvuoron kollega Tomelle. Ensimmäinen kohta oli se, että kun päätimme tilintarkastustuomioistuimessa – tilintarkastuksesta ulkosuhdehallinnossa. Siitä keskusteltiin kolmannessa kamarissa, joka on vastuussa ulkopolitiikasta, ulkosuhteista ja lisäksi siitä keskusteltiin toisessa kamarissa nelosessa, johon kuuluu kollega Tomei. Siellä käsitellään kaikenlaisia hallintokuluja. Mutta lopulta sovimme kahden kamerin kesken, että meillä olisi yksi tilintarkastus yhteinen. Mutta selvyyden vuoksi sanon vielä, että siinä on mukana sellaisia kohtia, jotka liittyvät hallintokuluihin, kuten rakennuspolitiikkaan esimerkiksi. Joten melko kattava tilintarkastus. Tähän mennessä emme ole vielä päättäneet komessa kamarissa siitä, mikä on soveltamisala, miten laaja se on, mutta siinä on kyllä poliittisia kysymyksiä ja hallinnollisia myös hallintomenoihin liittyviä. Eli molemmat alat kyllä katetaan tilintarkastuksessa. Tässä minun vastaukseni edustajan Gresslen kysymykseen. Ja Nuvalanne puheenjohtaja, ehkä kollegani voisi vielä vastata muihin edustajan Gresslen kysymyksiin. Kiitos. bardzo proszę udzielenie. Niin, olkaa hyvä. Voitte puheenvuoron. Eh, eh, thank you, Mr. Chairman. Kiitos puheenjohtaja. Ensinnäkin haluaisin muistuttaa siitä, millä alalla teemme työtä hallintokuluihin liittyen tilintarkastustuomioistuimessa. Tässähän kysyttiin soveltamisalasta. Luvussa yhdeksän käsitellään hallintomenoja kaikkien toimielinten elinten osalta. Yksi näistä on ulkosuhdehallinto. Kaiken kaikkiaan tilintarkastustuomioistuimen mukaan maksatukset 2012 hallintokuluista eivät sisältäneet varsinaisia virheitä. Tilin tarkastustuomioistuin nol, sanoi, että 0,1 prosenttia tässä yhteydessä ulkosuhdehallinnon osalta. 56 pros, tapausta tutkittiin. Me teimme myös työtä järjestelmien tarkastuksessa – tässä mielessä löydettiin tiettyjä heikkouksia, jotka liittyvät ulkosuhdehallintoon. Näihin hän viittasi jo kollegani Rapingsten ja me teimme omat vastaavat suosituksemme. Sen lisäksi on otettu esiin kysymys erityisoloista, joissa ulkosuhdehallinto tekee työtä, kun me suunnittelemme työtämme täällä – me teemme analyysimme aikaisempien tilintarkastusten pohjalta, sisäisen tilintarkastuksen pohjalta ja eri yksiköiden kertomusten pohjalta. Mitä ulkosuhdehallintoon tulee, me olemme todenneet, että – ulkosuhdehallinto on uusi hallinto, kuten sanottiin, siitä syntyy tiettyä riskiä. Tehdään kaikenlaisia sopimuksia eri pääosastojen ja eri palveluyksiköiden kanssa. Tämä on melko hankala tehtävä, tämän suuren uuden hallinnon luominen. Lisäksi ymmärrämme, että siellä on ongelmia, jotka on tavallaan peritty edustustojen kautta. Kiitos. Merci. Kiitoksia vielä kolme henkilöä. Haluavat esittää kysymyksen. Herra Ossulivanen, Shikirski, Odi ja Gressle. Ja tämän jälkeen päätämme keskustelun. Sikirski ensimmäisenä. Ihan krótkie pytanie, czy w gronie waszych... Minulla on lyhyt kysymys. Haluaisin tietää, onko henkilökunnassanne edustajia, jotka ovat lähetetyt tietystä aihe, aihekohtaista aloista, siis Venäjällä, Venäjän osalta esimerkiksi kuka onko niin se e- e- energia-asioista vastaava henkilö, onko hänet lähetetty vai onko hänet nimitetty komission yksiköistä henkilönä, joka huolehtii ainoastaan energia-asioista. Onko olemassa tällaista suhdetta asiantuntijoiden eh, sisällön ja käsiteltävien aiheiden välillä? Tiedän, että tässä sisältöä koskevassa osastossa on erittäin hyvin koulutettuja päteviä henkilöitä, jotka ovat vastuussa konkreettisista alueista. Ja tässä Venäjän tapauksessa esimerkiksi olen, uskon, että energia-asioista vastaava henkilö olisi toki hyvä, että hänellä olisi tämä tyypin, tyyppinen profiili. Kiitoksia sitten herra Odin. Puheenjohtaja, en vieläkään ymmärtänyt, mikä on vastuuvapauden laajuus. Haluaisin tietää, mitä me jäsenet täällä kontrolloimme. Kaikissa demokratioissa parlamentin tehtävänä on valvoa toimeenpanevaa elintä. Jos nyt kieltäydymme vastuuvapaudesta, meillä on mahdollisuus sensuroida komissiota ja äh, saada se pois. Äh, mutta en ymmärrä vieläkään tätä. Herra Sulivan käsittääkseni niin sanoi, että meidän vastuuvapautemme koskee hallinnollisia kuluja. Ymmärsin myös, että täällä on kolme tuomioistuimen jäsentä, joilla on kantoja toiminnallisiin kuluihin. Puhutaan yhtenäisestä tarkastuksesta koskien toiminnallisia kuluja. Mutta siihen on kolme komission jäsentä ja sitten vielä hallinnolliset kulut. Ja me, mistä me sitten äänestämme? Me, mitä me ehdotamme parlamentille? Tarjo- ehdotamme vastuuvapautta mistä? Hyvä puheenjohtaja, kysyn tätä vielä, koska meillä on tulossa muitakin vastuuvapausmenettelyjä tulevaisuudessa. Seuraavan kerran annamme viimeisen vastuuvapauden ennen vaaleja ja kansalaisille on annettava vastaus, kun meiltä kysytään, mitä olemme tehneet äh, tässä valvonnassa. Haluaisin nyt tietää, mistä me äänestämme. Äh, Madame Kiitoksia sitten Rova Gressle. Pahoittelen tilintarkastustuomioistuimen osalta – tarkennus. Mukava, että saan vastauksia kysymyksiin, joita olen esittänyt. Tehän teette erityiskertomuksen ulkosuhdehallinnosta ja minä yritin esittää muutaman toiveen tai ehdotuksen tuohon erityiskertomukseen liittyen, mitä siihen voitaisiin ottaa. Kysymykset siitä, mitä rekrytointi maksaa erityisedustajien asema. En tiedä, onkohan nyt tilintarkastustuomioistuin ymmärtänyt, mitä minä pyrin sanomaan, ehkä oli hyvä, että toistin tämän vielä. Kiitos. No niin, jätämme tuomioistuimelle vähän aikaa miettiä. Herra Osulivan, voisitteko vastata Shikerskin ja Odin kysymykseen? Olkaa hyvä. Uh, yes, uh, to Mr. Kyllä. Shikerskin kysymykseen lyhyt vastaus, kyllä. Meillä on asiantuntijoita komission pääosastoilta, eri pää, eri edustustoissa ei niin paljon kuin olisimme toivoneet. Tämä on meille haaste, koska komissiolla on tällä hetkellä omat henkilöstöongelmansa. Mielellämme haluaisimme enemmän asiantuntijoita energian tai tutkimuksen alalta komissiosta, tai siis ja oikeusasioiden alalta. Komissio yrittää lisäponnisteluiden kautta vapauttaa vähän muutaman viran lisää, jotta saadaan vähän – kompensoitua sitä, kun on pohdittu, minkälainen työ edustustoissa on. Siellä on vähän annettu uusia työtehtäviä myös komission työntekijöille. Komissio ei voi antaa meille niin paljon näitä henkilöitä käyttöön kuin toivoisimme, mutta painottaisi sitä, että teemme hyvin läheistä yhteistyötä pääosaston kanssa. Eli jos Moskovan edustustossa on joku vastuussa energiasta, hän on erittäin läheisessä yhteistyössä energiapääosaston kanssa täällä Brysselissä, koska totta kai me ajamme unionin politiikkaa mukaan lukien politiikka, josta EUn komissiolla on vetovastuu meidän toimissamme. Herra Odi, aivan muodollisesti Euroopan parlamentilta pyydetään vastaa, vastuuvapaus hallinnollisiin kustannuksiin ulkosuhdehallinnossa. Arva Aston korkeana edustajana vastaa näistä. Tämä on erillinen luku. Teiltä pyydetään myös lausuntoa komission hallinnoiman budjettiin. Tämä on toinen asia. Ja sen osalta Rova Astonilla on myös vastuussa, koska hän on varapuheenjohtaja ja kollegiossa hän vastaa nimenomaan tästä, näistä ulkopolitiikan välineistä, joka on komission yksikkö, joka tekee suoraa työtä Rova Ashtonin alaisuudessa. Meillä on tämä muodostelma, koska perussopimuksen mukaan komission mielestä ei ollut mahdollista siirtää, siirtää tiettyjä vastuunottajia suoraan ulkosuhdehallinnolle, joten meillä on vähän tällainen kaksipäinen rakenne, mutta muodollisesti tämän päivän keskustelun tarkoituksena ja toimintapuheenjohtaja kuuntele minua, onko, pitääkö tämä paikkansa. Kuseessa ovat siis ulkosuhdehallinnon hallinnolliset kustannukset, mutta ymmärrän, kuten Rova Astonkin sanoi, tilanne on sellainen, että ei tätä budjet, Euroopan unionin ulkosuhdehallinnon lainpabudjettia voida tästä erottaa. Tilintarkastustuomioistuin on tarkastanut tilimme ja sen pitäisi antaa vakuutus siitä, että varat, jotka olemme saaneet käyttöömme hallinnollisia kuluja varten ulkosuhdehallinnossa, on käytetty asianmukaisesti. Tässä kaikki, mitä minä voin sanoa ulkosuhdehallinnosta. Tietenkin tässä on laajempi poliittinen konteksti, joka kuitenkaan valitettavasti ei kuulu minun vastuualueeseeni. Euh, oui, maintenant, est-ce que M. Pinkston voulait répondre aux questions de Madame Sitten Rova Gresslin kysymykseen voisitteko vastata? Gressel, sin... Ihan lyhyesti. Totta kai kysymys ymmärrettiin ja hyvin otettiin vastaan täällä meillä. Kollega Fasakas kuuli tämän, mutta tietenkään meillä ei ole vielä tehty päätöstä siitä, mitä tähän tulee ja koska ja mitkä erityiskohdat siinä mainitaan, mutta totta kai minä ihan hyvin ymmärsin kysymyksenne tai pyyntönne. Hyvin tarkkaan kuuntelimme. Kiitos paljon. Nous, a, nous, a, nous, allons, nous avons arrivé au terme de, de... No niin, olemme pääsemässä keskustelumme loppuun. Haluaisin kiittää herran O'Sullivania tästä ja näkemiin. Nous allons procéder maintenant euh, vote. Nyt siirrymme äänestykseen. Meillä on täällä Jean-Pierre Odin lausunto Euroopan investointipankin vuosikertomus 2011. Oui, monsieur Gaillard. Gaillard. Kiitos puheenjohtaja. Meidän ryhmämme kannalta voidaan äänestää yhtenä ryhmänä. Pidämme Odin tarkistuksista samoin kuin edustaja Herzogin tarkistuksista, joten yksi äänestys riittäisi meille. Dziękuję bardzo. Dziękuję bardzo. Kiitoksia tästä. On siis ehdotettu kahta kokonaisuutta äänestämistä varten. Jos kaikille sopii, niin äänestämme ensin tarkistuksesta 1-10 ja seuraavaksi tarkistuksesta 11-15 yhtenä kokonaisuutena. Tämä varmaankin on helpoin tapa hoitaa tämä. Äänet puolesta. Ensimmäinen tarkistuskokonaisuus 1-10 vastaan. Yksi vasta-ääni tyhjä. Hyväksytty. Sitten seuraava äänestys 11-15 tarkistukset. Äänet puolesta. Vastaan. Ei vastaan ja tyhjät. Hyväksytty. Sitten koneäänestyksenä äänestämme tästä lausuntoluonnoksesta. Loppuäänestys siis. Otwieram głosowanie. Äänestys alkaa. Czy wszyscy zagłosowali? Zamykam głosowanie. Äänestys päättyy. 14 puolesta. Ei tyhjiä, ei vasta ääniä. Onnittelut. Lausuntoluonnos on hyväksytty. Alors, euh, merci beaucoup pour... Euh, euh, oui, monsieur Jean-Pierre Audi. Jean-Pierre Audi, olkaa hyvä. Remercier. Haluaisin vain kiittää kollegoita ja varjoesittelijöitä, sihteeristöä ja investointipankin yksiköitä näin välttin tietyt virheet. Haluaisin todella kiittää kaikkia tuosta tälle lausunnolle, joka välitetään Ekon valiokunnalle. Puheenjohtaja muistutan siitä, että meillä on EIPn suhteen toimivaltuus äh, työjärjestyksen mukaisesti. Euh, merci beaucoup, euh, Jean-Pierre. Euh, Kiitos, Jean-Pierre. Nyt päätämme kokouksen seuraava kokous 21. tammikuuta kello 15 Brysselissä. Ja kokouksia myös 22. tammikuuta ja 24. tammikuuta. Kiitoksia näkemiin.